Iniziamo. Buongiorno a tutti. Aloitellaan. Hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin joitakin tiedotusasioita. Eilen jätettiin väliin muutama asiakohta ja siirrettiin kohta kuusi eläinten suojelukuljetuksen aikana eteenpäin. Se oli siis Wojciechowskin mietintö. Se siirrettiin 30 toukokuuta valiokunnan kokoukseen. Mitä tulee sitten taas seitsemäs kohtaan, eli komission ilmoitukset tulevista epäsuotuisien alueiden määrittelykriteereistä, niin se käsitellään seuraavassa kokouksessamme 8. toukokuuta. Olen pahoillani, että eilen tosiaan aikaa vierähti mutta ensimmäisen pilarin asiat innoittivat niin monet kollegat puhumaan, että emme päässeet eilen eteenpäin esityslistalla. Mutta tästä seitsemäiskohdasta puhutaan tosiaankin tiistaina kahdeksas päivä toukokuuta iltapäivällä. No sitten, tänään päästään aloittamaan työ. Tänäänkin on tiivis päivä. Meillä on komission edustaja Cholos ja sitten myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen esittelijä Katain on paikalla. Eli aloitetaan heti kohdasta kahdeksan. Neuvoston direktiivin 64.432 ety muuttamisesta valtioiden valvontaverkostoihin kuuluvien ATK-pohjaisten tietokantojen osalta. Valmistelija on Jim Nicholson ja Pyydän häntä käyttämään puheenvuoron nyt, jos hän haluaa puheenvuoron käyttää. Ei näytä haluavan, joten voidaan edetä heti sitten äänestykseen. Eli ihan äänestyksellä vain voidaan käyttää myöskin nimenhuuto äänestystä. Siinä on vain yksi ainoa tarkistus ja yksi äänestys. Äänestys alkaa. Niin, nostakaapa kättä sittenkin. Nostetaan kättä vain. Kättä nostamalla. Kukaan puolesta? Kukaan vastaan? Vastaan äänet ja kuka äänestää tyhjää oikein. Hyvä. Kiitokset. Hyväksytty. Jim, onnittelut. Sitten toinen mietintö, joka koskee sähköistämistä siirrettiin myös, koska komissio muutti ehdotustaan. Nautojen tunnistaminen tai naudan lihan tunnistaminen oli kyseessä. Voto finale con l'emendamento approvato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Puolesta vastaan tyhjää. Lopullinen äänestys. Tarkastetaan vielä, sanoo varapuheenjohtaja. Siis äänestettiin kuitenkin. Niin, mennään eteenpäin. Nyt sitten siirrytään kohtaan niin yhdeksän siirrettiin eteenpäin naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistaminen, koska tosiaankin komissio oli muuttanut ehdotustaan. Sitten kohtaan kymmenen Verkoston luominen Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten. Esittelijä Giancarlo Scotta. Muistutan, että tämä koskee tosiaankin tätä rikaa kirjanpitotietojen verkostoa, jolla kerätään maatilojen tuloja ja taloutta koskevia tietoja vuodet, joka on perustettu vuonna 1975. Sen tarkoituksena oli yhteisen maatalouspolitiikan tuloja seurata. Sitten tätä on myöskin muokattu vuosien myötä, YMP-muutosten myötä. Ja viimeisellä tarkistuksella on nyt sitten vielä mukauttaa tätä Lissabonin sopimusten ehtojen mukaisiksi. Giancarlo Scotta, sinulla on puheenvuoro. Si, come già... Eh, niin tosiaankin, kuten puheenjohtaja tuossa sanoikin, niin tämä RIKA, niin kuin sitä italiaksi kutsutaan, maatalouskirjanpidon tietoverkko on hyvin tärkeä tärkeä väline, koska niillä kerätään tilojen tuloja ja taloudellisen toiminnan tietoja vuosittain. Siihen kuuluu 80 000 taloutta, vaikkakin maatiloja on Euroopassa kuusi miljoonaa. Näiden tuotojen perusteella on tarkoitus kartoittaa maatilojen tuloja ja taloustietoja, ja ne tukevat myöskin eri tutkimuslaitoksia, joiden tehtävänä on laatia analyysejä ja simulaatioita Euroopan unionin maatalouspolitiikan ja maaseudun kehityksen asioista päätavoitteena on itse asiassa linjata Euroopan komission toimivallat artiklan 291 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ehtojen mukaiseksi näillä nyt tulevilla muutoksilla. Nämä muutokset vaikuttavat komission toimivaltoihin asetuksessa 1217 vuodelta 2009. Tärkein tai oikeastaan kaikkein tärkein muutos koskee tietojen julkaisemista nimenomaisilla verkkosivulla aikaisemman ilmoituksen mukaisesti tai al- al- aikaisemman ilmoituksen sijaan, joka koski, että tiedot vain julkaistaan yleisesti. Seuraavaksi edustaja Baltovic haluaa käyttää puheenvuoron. Oh, Grazie. Itse asiassa ei ollutkaan mitään kommentteja tähän ehdotukseen, joten muistutan, että jos tarkistuksia tulee, vai haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Riita Reimers on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ich möchte, ähm, anmerken, dass... Haluaisin huomauttaa seuraavaa. Tämän mietinnön kohdalla meidän on pidettävä silmällä myös sitä, miten toimimme delegoitujen oikeudellisten säädösten kanssa. Me emme voi ihan koko ajan kaikkia asioita luovuttaa komissiolle. Minun silmäni pisti nimittäin yksi asia. Me olemme jo vuosia keskustelleet siitä, miten elintarvikeketju järjestetään ja meillä on 60-luvulta peräisin oleva tietojen käsittelytapa, jolloin maa Taloustuotteiden hinnat vielä lyötiin lukkoon säännellysti. Eli löytyisikö meiltä rohkeutta vanhoja tilastoja, joihin me nyt pohjaamme, niin myös poistaa ja uudella tavalla alkaa käsitellä näitä tietoja. Eli tärkeää olisi se, että me emme lähtisi tekemään lakeja noiden tilastojen ja tietojen pohjalta ja nehän perustuvat äh, äh, Nehän perustuvat päätoimisiin maatiloihin, mutta sitten on tällaista harrastuspohjaista maataloustuotantoa ja sitten me yhtäkkiä alamme soveltaa niitä samoja myös muihin. Eli pystyisimmekö me kyseenalaistamaan tämän, nämä tiedot? Ei voi olla niin, että maanviljelijä ö, joka on pienyrittäjä, että hän joutuu antamaan omat kaikki tietonsa avoimesti verkkoon. Tämähän huonontaa hänen kilpailumahdollisuuksiaan, eli tämä avoimuus on toinen tärkeä kysymys. Toki transparenssia tarvitaan ainakin minimin, minimimäärä, mutta liikaa transparenssia, niin se saattaa tulla jo pienviljelijöiden ja maantaloustuottajien haitaksi. Kiitos. Kiitoksia Brita Reimersille niin tietenkin tämä on hyvin arkaluontoinen aihe ja myöskin tässä tilanteessa on mahdollisuus virtaviivaistaa yhteisön lainsäädäntöä ja samanaikaisesti panna täytäntöön Lissabonin sopimusta ilman, että sen henkeä vastaan rikotaan. Mitä tulee meidän parlamenttiimme ja valiokuntaamme, niin mehän olemme muuttaneet toimintatapaamme yhteispäätösmenettelyn voimaan tultua, joten tällaisten neuvottelujen myötä sellainen yhteispäätösmenettely vaarantuu, ellei sitä pidetä kiinni. Sitten S. Kiitoksia puheenjohtaja. Minullakin olisi ihan lyhyt huomautus näihin tietokantoihin. Saksassa on muutaman vuoden ajan ollut sellainen laki voimassa, että liittotasavallan hallitus joutuu antamaan maataloustiedot joka vuosi liittopäiville – ja tilakokojen mukaan ja tila, mukaan nämä tiedot on sitten jaoteltu. Ja joka vuosi näiden tietojen julkistaminen on julkisuudessa johtanut väärinkäsityksiin. Me tiedämme, että voi olla suuriakin voittoja tietyillä aloilla. Annan teille tietty yhden esimerkin. Porsaanlihan tuottajat saivat 80 prosentin vähennys, äh, heidän voittonsa vähenivät 80 prosenttia 10 000 2000 euroon, ja jotta sitten jos tällainen voitto, voiton kasvu, siis 80 prosentin kasvu, laitetaan kirjanpitoon seuraavalle vuodelle, siitä saadaan 400 prosentin voitto, ja tämä näyttää todella harhanjohtavalta. Tosiasiassa yhtenä vuonna on vain tullut 80 prosentin kasvu. Eli silloin kun medioissa julkaistaan pelkästään nämä korkeimmat luvut, niin sitten taas kerran maataloustuottajat leimataan tietyllä tavalla ja tulee väärä käsitys asiasta. Tästä tuli paljon harmia. Onneksi nykyään tämä raportti julkistetaan enää joka neljäs vuosi eikä enää joka vuosi. Kiitoksia Albert. No niin myöskin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Likon. No tietystikin tuottelen tuloja koskeva tilasto on polemiikkia Saksassa. Aina kun tilastot julkistetaan, tästä tulee melkoista hälyä. Reimersille haluaisin muistuttaa mieleen, että silloin kun maitopaketista päätettiin, silloin vaadittiin sitä, että taloudellisten tietojen pitäisi olla luotettavia, olipa sitten kyse yksittäisistä tuottajista tai suuremmista tuottajista ja niiden markkina-asemasta. Tätä avoimuutta on peräänkuulutettu. Saattaa olla, että tilanne on kehittynyt ja tiedot, jotka tänä päivänä ovat rekajärjestelmässä, ovat kohdallaan. Muistuttaisin, että äh, artiklaan 17 yhdessä yhteisessä markkinajärjestelyssä tarkastelee markkinahintojen kehitystä, mutta myöskin taloudellista tilannetta, joka sektorilla on. Eli mikäli esimerkiksi hinnata nousevat kovin korkealle, tilanteeseen voidaan puuttua. Tämä järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden reagoida nopeammin tilanteisiin. Mikäli tarkastellaan vuositasolla viljelyiden tulotaso esimerkiksi, voidaan jatkuvasti valvoa samalla myöskin hintojen kehitystä. Eurooppalainen hintoja valvova elin tarkastaa markkinahintoja ja myöskin pyrkii saamaan avoimuutta aikaan yhteisötasolla. Grazie Michelle, assoluta. Kiitoksia Michelle. Ilman muuta olen samaa mieltä huomautuksestasi, että on tärkeää saada, ta, saada tarkat luvut ja ehdot tietoon. Tällä tavalla saadaan tehtyä tietoksia paremmin, päätöksiä paremmin ja ehkäistään spekulaatiota. No hyvät kollegat, tarkistukset pitää esittää 8. toukokuuta kello 12 mennessä niin, että on mahdollista ottaa huomioon sellaiset käsitykset, mitkä täällä on esitetty. Nyt ennen kuin päätän asiakohdan, niin annan vielä puheenvuoron komission edustajalle. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Ei halua. Bartovic ei ilmeisesti halua. Giancarlo, sinulla on sitten viimeinen puheenvuoro. Ei mitään lisättävää Giancarlollakaan, joten kiitoksia. On päästy kymppikohdan loppuun. Kiitoksia Giancarlo Scottalle. Pidämme nämä huomautukset mielessä, mitkä täällä on edellä ilmaistu, ja muistutan 8. toukokuuta tarkistukset. Sitten kohta 11 koskee eurooppalaisia rahastoja koskevia yhteisiä säädöksiä sekä asetuksen 1083 vuodelta 2006 kumoamista. Valmistelijana on kollega Salvatore Caronna, joka tänään kuitenkaan ei ole paikalla. Itse asiassa hän on koko viikon ajan siellä kotimaassa ongelmia hoidettavanaan. Sen takia Luis Capula Santos, koordinaattori, hoitaa hänen osuutensa tänään. Tämä on siis lausunto, jonka valiokuntamme on laatinut kehitysvaliokunnalle, aluekehitysvaliokunnalle. Tämä on horisontaalinen säädös, jossa on yhteisiä säädöksiä, jotka kattavat kaikki monivuotiset eurooppalaiset rahastot ja koskevat, koskettavat läheisesti maaseudun kehitystä ja aluekehitystä. Tämä on tietenkin hyvin hirvittävän tärkeä aihealue ja kysyisin, haluaisiko Luis nyt esitellä aiheen jollakin pienellä johdannolla ja sen jälkeen avaan keskustelun. Kiitoksia. Muito obrigado, eh, presidente, como bem disse o nosso colega Salvatore. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten Salvatore juuri sanoi, Salvatore Carona ei voi olla tänään paikalla. Ja suorastaan tunnen sääliä häntä kohtaan hänen ongelmiensa vuoksi. On aivan oikein, että me nyt lyhyesti käsittelemme kuitenkin tämän lausuntolonnoksen. Kyse on erittäin tärkeästä instrumentista. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että yhteisiä sääntöjä tarvitaan ja tarvitsemme myöskin kokonaisvaltaisen lähestymistavan koko asian. En tiedä, mitä konsultointeja ja kuulemisia on suoritettu, mutta ainakin mahdollisesti tässä saattaa tulla vielä ongelmia eteen Karona suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, mutta viidessä kohtaa hän sanoo olevansa erimielinen. Ja siksi hän tehnyt tarkistuksia näin kohtiin. Ensimmäinen, ensimmäinen seikka, johon hän haluaa hieman vielä puuttua, on temaattinen keskittäminen, fokusointi. Tämä on sinänsä hyvä tavoite, mutta tässä puuttuu hieman joustavuutta koko tämän konseptin osalta. Tämä saattaa johtaa käytännössä ongelmiin kohesiopolitiikan puolella, kun pyritetään, pyritään määrittelemään, mitä tarpeita ruohonjuuritasolla oikeasti on. Lausunnon laatija suhtautuu kriittisesti monitasoiseen hallintoon niin ikään. Hän pikemminkin peräänkuuluttaisi toissijaisuusperiaatteen käyttämistä, jota nyt on hieman vesitetty, koska paikallisen alueen viranomaiset eivät ole riittävällä tasolla mukana yhteistyössä. Tässä pelkästään keskushallinnon kesken halutaan luoda yhteyksiä eri jäsenvaltioiden välille ja makrotaloudellinen ehdollisuus pitäisi tässä ottaa voimakkaammin mukaan. Komissio pyrkii vahvistamaan lainsäädäntöä, joka koskee ehdollisuutta. Periaatteessa tämä yhdistetään kokonaisvaroihin, jotka ovat käytettävissä uusien toimien valossa. Esittelijä pikemminkin toteaa, että tämä yhteys on kyllä tarpeellinen ja kuten usean otteeseen on todettu aiemminkin, täytyy muistaa myöskin työttömyys. Työttömyyttä varten tehtävä varaus, joka olisi 5 prosenttia ohjelmakaudesta, pitäisi sisällön varoja sen käyttää työllisyystoimiin. Esittely tai pikemminkin lausunnon laatia, katsoo, että usein saattaa hyvinkin käydä niin, että jäsenvaltio määrää hyvin matalia tavoitteita itselleen, jotta se voi sitten saada tämän työttömyystoimia varten tehdyn varaussumman käyttöönsä. Ja tämä on hyvin lyhytnäköistä jäsenvaltioiden puolelta ja suorastaan vääristeltyä toimintaa, väärää toimintaa jäsenvaltioiden tasolla, mikäli yleiset tavoitteet määrätään näin mataliksi. Esittelijä ja lausunnonlaatija ja myöskin minä itse katson, että tämä on erittäin tärkeä seikka, eikä parlamentti voi antaa yksinkertaisesti blankkosekkiä komissiolle delegoitujen säännösten osalta. Tässä nyt ne viisi seikkaa, jotka lausunnonlaatija halusi ottaa esiin ja joiden osalta meidän täytyy ilmaista oma kantamme. Itse en ole tämän tekstin laatija, mutta olen täysin samaa mieltä niiden kommenttien kanssa, jotka Salvatore on halunnut tehdä. Grazie a te, Luis. Ehm. Kiitoksia, Luis. On tärkeää, että saadaan asiasta yhteisymmärrys aikaan koska regis äärestetään 9. heinäkuuta ja olisi tärkeää, että meidän huomautukset voitaisiin ottaa siellä huomioon. Nyt sitten edustaja Schmidt on pyytänyt puheenvuoroa ja sen jälkeen Reimers. I've been called worse. President, thank you. I, I, I, I'll, I'll inter- on pahemmallakin, rumemmillakin nimiä kutsuttu. No, joka tapauksessa tässä valiokunnassa tästä ei välttämättä synny paljonkaan keskustelua, mutta aluepoliittinen valiokunta, jossa aiemmin on jäsenenä, on katsonut, että tämä on erittäin tekninen asia, joten täytyy varmistaa, että mekin saamme tämän asian kuntoon. Meillä on filosofisesti katsottuna erilainen lähestymistapa tähän kuin nähdäkseni aluepoliittisena valiokunnan. Tämä on erittäin tärkeä maaseudun kehittämisen kannalta ja myöskin kaikkien rahoisten kannalta. Esittely on saanut suhteellisen hyvän tasapainon tässä aikaan meidän kannaltamme katsottuna, kun hän kannustaa siihen, että otetaan paikallistaso ja paikallistason järjestöt enemmän mukaan, koska ne tuottavat lisää enemmän lisäarvoa. Ja varsinkin kun tarkastellaan lider ohjelmaa esimerkiksi, sielläkin puolella voidaan helpottaa sen toteuttamista. On olemassa joukko jäsenvaltioita, jotka ovat eri, hieman eri kannalla, jotkut jäs, valiokunnat ovat hieman eri kannalla ja jotkut haluaisivat pikemminkin ylhäältä alaspäin suuntautuvan top-down top lähestymistavan tähän mukaan. On aivan oikein, että meidän täytyy nopeasti tehdä muutosesityksiä ja katsoa sitten, onko mietinnön laatia valmis hyväksymään ne valiokuntana, mikä me haluamme vaikuttaa. Meidän täytyy toimia tässä hyvin ripeästi. Benissimo, grazie. Oikein hyvä, edustaja Schmidt. Ja sitten Brita Reimers. Kiitoksia. Minäkin haluaisin vielä kiinnittää huomiomme siihen, että tämä bottom-up-periaate, jota me olemme voineet maaseutualueilla hyvin harjoittaa, että pitäisimme siitä kiinni, eli me emme saa mennä liian pitkälle. Jos kansalaisyhteiskunta täysin otetaan pois tästä ohjelmasta, niin sitten bottom-up-periaatetta ei enää voida toteuttaa. Tämä on ollut Saksassa varsinkin erityisen menestyksekästä, että nämä maatalousohjelmat, että niihin on väestö otettu voimakkaasti mukaan. Esimerkiksi monet yhdistykset ovat sitten olleet mukana keskustelemassa näistä näistä asioista ja näin on saatu myös sellaista asiantuntemusta mukaan ongelmien paikantamista ja muuta tällaista. Tässä asiassa meidän täytyy olla tarkkana ja ehkä tulemme esittämään tässä asiassa myös tarkistuksen. Kyllä kansalaisyhteiskunnan täytyy olla keskustelussa mukana, muuten se ei ole bottom-up-periaate. Jos vain hallinnon alintaso, niin minä en silloin pitäisi sitä bottom-up oikeusvaltioperiaatteen mukaisena toimintana. Mehän olemme kansalaisyhteiskunta ja meidän pitäisi antaa sille arvoa ja meidän pitää tässäkin olla varovaisia sen suhteen, kuten eh, delegoitujen oikeudellisten säädöstenkin suhteen. Meidän täytyy pitää silmällä, että me menetä Lissabonin antamia oikeuksiamme tämän asian suhteen. Joka paikassa meidän täytyy olla todellakin tarkkana kuin porkkana, että me emme anna toimivaltuuksiamme pois. Joskus... Öö, meidän pitäisi mahdollistaa myös sellaiset aikarajojen puitteissa annettavat panokset, että voisimme katsoa, onko meillä mahdollisuus puuttua johonkin keskusteluun. Mitä sitten tulee tähän suoritusvaraukseen, se saattaa joillakin alueilla tuoda ongelmia sen suhteen, että tavoitteita saatetaan hieman heikentää, mutta eiköhän komissio kuitenkin tutkinnut tavoitteet ennen kuin ohjelmia hyväksytään, eli kyllähän tätä tendenssiä vastaan voidaan sitten myös toimia jo etukäteen. Ja mitä tulee sitten rahastorahojen maksamiseen, jotkut ohjelmat tarvitsevat enemmän rahaa alussa ja jotkut lopussa. Et jos kaikki, kaikista ohjelmista sanotaan, että rahat maksetaan, varat maksetaan vasta lopussa, niin silloin se voi olla hankalaa, koska nämä ohjelmat ovat sisällöllisesti ja tyyppi, tyypillisesti hyvin erilaisia keskenään. Eli tässä tarvitaan tiettyä joustavuutta. Kiitos. Molto bene, grazie Britta. Adesso... Hyvä, kiitoksia Britalle Ja nyt sitten pyydän komission edustajia käyttämään puheenvuoron. Bertovi Sujuva, kuka käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Uh, yes, well, thank, thank you very much, uh, for... Kiitoksia paljon tästä johdannosta ja toivotamme kovasti tervetulleeksi tämän valiokunnan myötämielisen vastaanoton komission ehdotukselle. Erityisesti koska komission tavoitteena on saada kaikki rahastot, kaikki viisi rahastoa tekemään yhteistyötä ja toimimaan hyvin yhdessä alueellisessa kontekstissa. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa maatalousalueita. Ja me haluaisimme nähdä erityisesti, että maaseudun kehittämisrahaston ja myöskin ESRn e tekemään yhteistyötä Euroopan paikallisten ja alueellisten tavoitteiden suuntaisesti. Haluaisin kommentoida muutamia eri kohtia siihen, siitä, mitä tänään täällä on sanottu tästä aiheesta ja myöskin lausuntoehdotuksesta. Otetaan ensin hallintokysymys. Tässä varmasti olemme pitkälti samaa mieltä tämän valiokunnan jäsenten kanssa ja myöskin parlamentin jäsenten kanssa siitä, että meidän tarkoituksenamme on vapauttaa voimavarat paikallistasolle. Se tarkoittaa paikallistason aktivoimista. Suhtaudumme avoimesti tämän asian uudelleen tarkasteluun, mutta sanoisin erityisesti, että joko tänään tai huomenna Komissio, komission yksiköt hyväksyy työpaperin kumppanuus käytännössäännöistä. Ja tässä kumppanuuskysymyksessä aiomme käsitellä paljon syvemmin sitä, mitä kumppanulle tarkoitetaan. Eli tämä on sellainen asia, jota varmasti voidaan käsitellä rakentavasti yhdessä. No sitten makrotaloudelliset ehdot. Tämä on sellainen kysymys, joka on parlamentille hyvin tärkeä ja olemme kuulleet monissa valiokunnissa huolenaiheita ilmaistavan tässä. Haluaisin huomauttaa, että komissio on ehdottanut järjestelmän, joka, järjestelmää, joka on progressiivinen niin, että tehdään kumppanuussuhteissa yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi ennen sanktioihin menemistä. No sitten suorituksesta suoriutumisesta. Tässä hieman viittasin siihen ja toistaisin sitä, mitä Raimer sanoi, että nämä eivät ole sellaisia asioita, jotka tapahtuvat tyhjiössä. Tällaiset indikaattorit, niistä keskustellaan komission kanssa ja ne perustuu olemassa olevaan kokemukseen siitä, mitä ohjelmilla on saavutettu. Ne tulevat olemaan myöskin realisteja ja ne määritetään jokaisen ohjelman kontekstissa erilleen. Haluaisin erityisesti kommentoida sitä tapaa, millä tämä tarkistusehdotus, muutosehdotus on laadittu. Sen tarkoite, Tarkoituksena ei ole päästä eroon pelkästään suoritusvarauksista, vaan kaikista suoritukseen liittyvistä elementeistä. Me näemme, että tämä on erityisen huolta aiheuttava aihe mielestämme, koska riippumatta siitä, onko meillä suoritusvaraus, niin me haluamme keskittyä suoriutumiseen, suoritustasoon paremmin. Haluamme, että kumppanuuksilla on alueilla sellaiset indikaattorit olemassa, joilla voidaan arvioida edistymistä, ja me haluaisimme nähdä kaksi tarkasteluprosessia, eli ihmiset näkevät pystyvät arvioimaan paremmin, mitä on meneillä, kuinka on suori, suori, suoriuduttu. Mutta jäsenvaltioiden ja alueellisen kumppanuuden lisäksi täytyy tarkastella asioida, asioita myös Euroopan tasolla. Raportointi tapahtuisi kahdesti kauden aikana komissiolta muille toimielimille päin, jotta tiedettäisiin, mitä kulloinkin on tapahtumassa. Ja haluaisin, että esittelijä katse, tarkastelisi tätä asiaa huolellisesti ja erotaisi toisistaan suoritusvarauksen ja yleisen suorit, suoritukseen liittyvän puitteiston. Ja haluaisin korostaa myös kahta muuta asiaa vielä ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni tuolta Susa Uvalle, eli CSFstä komission strategisesta kehyksestä. Tämähän on asiakirja, joka liittyy yleisesti ottaen delegoituihin säädöksiin. Kuten kaikissa delegoiduissa säädöksissä ajatus on se, että lainsäätäjä voi vain ilmaista kantansa olennaisiin ja epäolennaisiin lainsäädäntöä täydentäviin kysymyksiin vain siinä vaiheessa, kun komissio käsittelee asian käsittelyssä komissiossa. Me olemme nyt sitten esittäneet näkemyksiämme yhteisestä strategiakehyksestä perustaksi neuvoston ja parlamentin keskustelulle siitä, miten asiaa edistetään eteenpäin. No mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin nehän ovat, sehän on horisontaalinen kysymys instituutioiden välillä, mutta haluaisimme lähestyä tätä asiaa hyvin käytännöllisesti, eli niin, että jokainen delegoitu säädös, joka esitetään, esittelee sen, mitä komissio katsoo tarpeelliseksi, tarpeelliseksi kysymyksiksi, joiden avulla päästään eteenpäin yhteislainsäätäjän kanssa asian käsittelyssä. No sitten ALV-kysymys. Komissiolle on hyvin tärkeää, että meillä on harmonisoitu määritelmä ALVstä niin, että meillä ei ole sellainen tilanne, että eri edunsaajat saavat eri rahastoista ja lähteistä tukia ja joutuvat sitten käsittelemään niitä eri sääntöjen puitteissa. Eli loppusäädös tullaan uudelleen laatimaan ja siinä vaiheessa tätä asiaa tullaan sitten käsittelemään lopullisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Täydentääkseni kollegani Verkovicin sanoi, että haluaisin vielä nostaa kolme aspektia esiin. Täydentävyys tämän säännöstön neljä kanssa, eri, eri, kunkin rahaston erityissäädösten kanssa. Tämä säädös avaa yhteisiä aihealueita, jotka, jotka täsmennetään kestävän kehityksen rahaston säädöksissä. Toiseksi joustavuudesta ja nimenomaan tässä kontekstissa haluaisin, kontekstissa haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tämä joustavuus täsmennetään strategiaohjelman kautta, jossa ovat kuusi maatalouden kehittämispolitiikan prioriteettia johtoajatuksina ja tietysti Eurooppa 2020 strategian tavoitteet myös vaikuttavat siihen, mutta meidän spesifissä kontekstissamme tietysti. Sitten liideristä vielä kolmanneksi. Eh, liiderin kontekstissa avec le renforcement des kun vahvistetaan liiderin erityisiä keskittymisalueita, jotka ovat maatalouden kehittämisohjelman puitteissa esillä. Eivätköhän tässä ole ne tärkeimmät ö, erityiskohdat, jotka halusin vielä ottaa esille äskeisen puheenvuoron täydennykseksi. Kiitoksia. Bene, grazie alla commissione. No niin, kiitoksia sitten komissiolle. Käytän tilaisuutta hyväkseni, koska edustaja Karonnan lausuntoon liittyvät tarkistukset ovat sellaisia, että niitä on käsitetty varmasti myös maaseudun kehittämislinjaustekstissä. Esimerkiksi ALV-kysymys on siellä otettu esille ja alueellisen ja paikallistason velvoitteet siinä. Kuten tiedätte, komission kanssa keskusteluhan jumitui jossakin vaiheessa ja seuraavassa täysistunnossa voidaan todeta, että parlamentti on kuitenkin hyvin lähellä komission ehdotusta. Eli meillä on neuvoston kanssa itse asiassa hyvin vaikea tilanne Lissabonin linjauttamiskysymyksessä, mutta Nicholson on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Herra Smithin tavoin olen viettänyt hyvin paljon aikaa tässä parlamentissa aluekehitysvaliokunnassa. Ehkä olisin voinut puhua asiasta aikaisemminkin, mutta kaikki täällä puhuvat liideristä. Liideri on ollut suuri menestystarina. Huolimatta siitä, missä osassa Eurooppaa asuu, kaikkia tuntuu olevan ohjelmia, joiden avulla maaseutu on voinut mukautua paremmin liiderin tuen avulla. Kaikkien eurooppaisten direktiivin yhteydessä, ehdotusten yhteydessä, aina katsotaan, että niihin liittyy liikaa byrokratiaa. En nyt tässä hyökkää komiteata vastaan, vaan pikemminkin se, että ruohonjuuritasolla pystytään tekemään päätöksiä, niin tästä kyllä kenkä puristaa. eikä tämä aina ole Brysselin syytä. Usein kyse on lainsäädännön tulkinnasta ja direktiivien tulkinnasta. Direktiivit peräisin Brysselistä, mutta kun ne tulevat kansalliselle alueelle ja sitten sieltä alueelliselle al- tasolle, niin monia tulkintoja on tällä välillä. Ja sitten jotkut tulkinnat sitten poikivat jopa Brysseistä tulleista säännöistä. Tämä on yksi suurimpia virheitä, joka meillä on, ja tämä täytyy oikaista, erityisestikin silloin, kun on kyse alueista ja kansallisvaltioista, jotka elävät tässä tilintarkastustuomioistuimen pelossa. Pelkäävät, että tilintarkastustuomioistuin tulee rokottaa. Meillä on tässä valtava ongelma. Ehdotuksia on kyllä paljon. Ne ovat erittäin hyviä, mutta ihmiset eivät tartu niihin, koska he pelkäävät, että he tulkitsevat direktiiviä väärin. Siksi pyytäisinkin ehkä sitä, että komissio voisi pistää enemmän joustavuutta mukaan. Joustavuudesta kyllä puhutaan ja joustavuus on hieno sana. Sitä voidaan käyttää kaikissa varsissa yhteyksissä, mutta ellei joustavuutta saada toimimaan, elleivät ihmiset pysty nauttimaan joustavuudesta jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, kun he pistävät täytäntöön ruoinnutasolla päätöksiä, niin tässä on ongelma. Suurin osa lähestymistavasta on aina sellaista, että se tulee bottom up, alhaalta ylöspäin. Ja tässä pyytää sen muutenkin jäsenten tukea. Ja meidän pitäisi pyrkiä juuri tähän. Jim mainitsi jo N plus 2 säännön. Kaikilla alueilla on haluttu valvontaa enemmän, mutta sitten halutaan samalla myöskin joustavuutta, mutta se pitää määritellä, mitä se joustavuus on. Molto bene. Eh. Kiitoksia Jimille, oikein hyvä. Minusta tämä on ollut tärkeä ja kattava keskustelu, siis 8. toukokuuta tarkistusten määräaika. Muistutan teitä vielä siitä. Ja hyväksyminen tapahtuu 18. kesäkuuta ja Regissä taas 9 heinäkuuta. Luis, haluatko sanoa vielä jotain? Ole hyvä. Eu, <clears throat> eu queria apenas eh, agradecer todas as intervenções que, aliás, anotei com todo. Haluaisin vain kiittää kaikkia puhujia eh, ja myös komissiota niistä eh, huomautuksista, joita se teki. Olen samaa mieltä siitä, että kaikki nämä huomautukset auttavat meitä muodostamaan hyvin vakaan näkemyksen tästä asiasta. Tämä on erittäin tärkeä väline tälle ohjelmalle, joka on yhä lähempänä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia paljon Luisille ja kaikille muillekin. Voimme siirtää kohdan 11 siis arkistoihin, ellei muita puheenvuoropyyntöjä ole. Ja nyt siirrytään kohtaan 12, jonka suhteen joudutaan odotella muutama minuutti vielä valitettavasti, koska edustaja Lavia kertoi, että hän on budjettivaliokunnassa juuri äänestämässä joten täytyy pitää pienoinen tauko tässä, koska emme voi tässä yhtään ennakoida muita aiheita, koska, koska YMPn rahoitushallinnointi ja seuranta aiheen jälkeen komissaari Dajan Cholos saipuu kello 11.30. No jos nyt käytän nämä minuutit hyväkseni, niin kerronpa teille, että Dajan Cholos tulee puhumaan meille jäsennellyn vuoropuhelun puitteissa – eikä pelkästään siis YMPstä aio täällä puhua. Eli tänään on mahdollisuus syventää, syventää myöskin YMP liittyviä teemoja, mutta me tietysti otamme vastaan tänne komission jäseniä tietyssä järjestyksessä. Dacian Cholosin vuoro on tänään ja sitten tulevina päivinä tulee vieraksemme Dalli ja niin edespäin. Eli jäsenelty vuoropuhelu on laitettu kalenteriin sillä tavalla, että se noudattaisi komission työkalenteria, työjärjestystä. Ja tällä tavalla yritetään harmonisoida se Euroopan parlamentin työskentelyn ja sen järjestelyn kanssa. Sitten kun kello 12.30 Dacian Cholos on saanut osuutensa päätökseen, pidämme lounastauon ja kokous jatkuu sitten työpajoilla kello 15 ja lähdetään liikkeelle kilpailu olosuhteista. Ja sitten työpajan jälkeen kello puoli viisi on luvassa mielestäni mielenkiintoinen aihe, koska Euroopan lehdistö on aiheesta paljon puhunut. Nimittäin vaihdamme ajatuksia Michel Cretanin kanssa, joka on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen esittelijänä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta koskevista eh- ehdotuksista. Euroopan tilintarkastustuomioistuinhan on, kuten tiedätte, julkis, julkistanut, sanotaan nyt, huomautuksiaan, kriittisiä huomautuksiaan tästä aiheesta ja tilintarkastustuomioistuimen edustaja on paikas, paikalla täällä kanssamme sitten kello 16.30 eteenpäin. Ja sitten on jäljellä vielä kaksi esityslistan kohtaa, ei vaan yksi esityslistan kohta, joka on tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Siinä on esityslistamme näin nyt pienellä muistutuksella ja pidetään muutama minuutti taukoa tämän jälkeen, jotta edustaja Lavia pääsee paikalle ennen kuin avaamme tämän YMP-aiheen, johon liittyy neljä tärkeää asiakirja-aineistoa. Nyt siis muutaman minuutin tauko. Benvenuto all'onorevole Tervetuloa edustaja Lavia. Everybody was looking for Lavia. Kaikki etsivät Laviaa. Eccoci qua. No niin, nyt on Via saapunut paikalle. Voidaan palata takaisin työn ääreen. Tässä kun odotellaan, että kollegat pääsevät istumaan, niin muistutan, että olemme kohdassa 12, YMPn rahoitushallinnointi ja seuranta. Ja kyseessä on ensimmäinen ajatuksen vaihto horisontaalisesta säädöksestä. Kuten muistatte, kyseessä on yksi neljästä uudistuspaketin asiakirja aineistosta, joka koskee tosiaankin YMPn rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa. Ja lisäksi tässä on määräyksiä myös täydentävistä ehdoista, cross-complianceista ja maatilojen neuvontajärjestelmästä, Farm Advisory System. Ja tämä liittyy suorien tukien säädöksiin niin ikään. Nyt meillä on aikaa myöskin hieman kysymyksille, koska Dajan Cholos hän saapuu kello 11.15, 11.20 paikalle. Nyt annan sitten ilolla edustajalla Viialle puheenvuoron ja tervehdin komission jäseniä myös, mutta Giovannilla puheenvuoro nyt. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että olen myöhässä paikalla, mutta tänä aamuna minulla oli tuolla kaksi esitystä kahdessa eri valiokunnassa budjetista. Ja sitten aluksihan olimme jo sopineet esitys, valiokunnan esityslistalla ajaksi 11.30, mutta näyttää siltä, että aika sitten hieman edistyi, kun päästiin töissä eteenpäin nopeammin. Niin, on selvää, että viime kuukausina minulla on ollut intensiivisiä tapaamisia monien kollegoiden, intressiryhmien, maatalousalan ja muidenkin kanssa, jotka ovat olleet mukana ja kiinnostuneita tästä uudistuksesta. Ja he ovat olleet kiinnostuneita nimenomaan tästä horisontaalisesta asetuksesta. Tämä ajatustenvaihtotilaisuus ja ne ehdo- tilaisuudet ja ehdotukset, mitkä minulle on lähetetty myöskin jäsenvaltioiden taholta, on otettu huomioon tiettyjen kohtien muotoilussa ja esittelen ne sitten tässä johdantoni aikana. Ja minä katson, että ne ovat perustavanlaatuisen tärkeitä, jotta voitaisiin yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja edistää parantaa maanviljelijöiden asemaa siinä. Tämä parlamentti ja tämä valiokunta on jo Lionin ja Dessin mietinnöissä ilmaissut kantansa siitä, kuinka tärkeää on yksinkertaistaa YMPtä, mutta siitä huolimatta se on edelleen prioriteetti. Nämä kaksi mietintöä osoittavat todellakin, kuinka välttämätöntä tämän parlamentin on toimia päättäväisesti tässä asiassa, ei pelkästään siksi, että se on ensimmäistä kertaa nyt yhteislainsäädäntöjen asemassa YMPn muotoilussa, vaan myöskin siksi, että eri jäsenvaltioiden näkökulmat voidaan ottaa huomioon niin, että saataisiin aikaiseksi yhteinen ratkaisu unionin maatalouden politiikan ohjaamiseen. Aloittaisin ihan ensimmäiseksi asiasisällöistä ja puhun tästä ensimmäisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä, koska kuten kaikki tiedätte, Rahoituskehys on se puitteisto, jonka sisällä uutta YMPtä kehitetään. Ja sitähän ei ole vielä hyväksytty sitä rahoituskehystä. Ja tietenkin se kanta, josta parlamentti lähti liikkeelle, on Sure-valiokunnan kanta. Ja siellähän pyydettiin, että maatalousbudjetti jäädytettäisiin rahoitus kehyksen, kehyksen kehitystila huomioon ottaen. Erityisesti tänä aamuna tiedämme, että nyt on käynnissä yleinen neuvoston kokous, yleisasioiden neuvoston kokous, jossa käsitellään myös YMPtä ja sen rahoittamista. Ja on selvää, että tämän ensimmäisen tapaamisen tulokset tänään iltapäivällä illalla mahdollistavat joidenkin lisäasioiden huomioon ottamisen YMPtä suunnitellessa tulevaisuudessa. Ja on aivan selvää, että minkä, mitä sieltä sitten ulos kokouksesta tuleekin ajatuksina, niin mahdollinen monivuotisen rahoituskehyksen tarkistus on sellainen, sellaisia, on sellainen asia, joka tulee vaikuttamaan tulevaan ymp -hän. Palaisin nyt sitten tähän ehdotukseen liittyviin teknisiin aspekteihin. Ensinnäkin haluaisin puhua hieman maksuelimistä, maksatus, maksatukseen osallistuvista tahoista. Kuten kaikki tiedätte, yhteisön tasolla tällä hetkellä meillä on 83 maksajavirastoa ja ne ovat hyvin erilaisia keskenään, aivan jäsenvaltioiden perustuslain vaatimusten ja yleisen arkkitehtuurin mukaisesti. Meillä on siis kansallisen tason ja sitten alueellisen tason virasto ja niin edespäin. Mutta joissakin jäsenvaltioissa on vielä monimutkaisempi tilanne, nimittäin samalla alueella voi olla virastoja, jotka huolehtivat ensimmäisen pilarin maksatuksista ja virastoja, jotka suorittavat toisen pilarin mukaisia maksuja. Ja katson, että maksajavirasto, oli kyseessä sitten jäsenvaltion tai alueen sellainen, voisi olla hyvä kompromissi niin, että jokainen niistä hallintoisi, mole, hallinnoisi molempia pilareja. Eli itse suuntautuisin sellaista hallintoa kohti, jossa voitaisiin saada aikaiseksi mittakaavaetuja ja alennettaisiin virasto, virastojen kustannuksia. Ja samanaikaisesti voitaisiin taata myös, että jäsenvaltioiden arkkitehtuuri olisi asianmukaisesti läsnä yhdenmukaisesti koko unionin alueella. 23 viraston sijaan voisi olla 71 virastoa niin, että voitaisiin taata, että sääntöjä noudatetaan ja aikatauluja noudatetaan täytäntöönpanossa, niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin on vaatinut. Ja kun maksajavirastot toimivat nopeasti ja panevat täytäntöön systeemi- järjestelmiä nopeasti, se voi tarkoittaa sitä, että komission täytäntöönpanosta aikaa kuluisi 12-24 kuukautta. Mitä tulee sitten maatilojen neuvontajärjestelmiin, niin minun mielestäni pitäisi määrittää sekä neuvontajärjestelmän vaatimukset että edunsaajien asema. Neuvontajärjestelmät toimijoiden pitäisi pystyä toimimaan vain ennalta määrätyissä ympäristöissä, ottaen kuitenkin huomioon, että jäsenvaltion täytyy määrittää artiklan 12 mukaiset toimintaedellytykset. No siirrytään sitten edunsaajiin. On tullut esille ajatus sulkea pois pienviljelijät tästä neuvontajärjestelmästä ulkopuolelle. Taaten kuitenkin neuvontapalvelut heille heidän maat, vaatimassaan laajuudessa. Minun mielestäni olisi tärkeää määrittää katto neuvonta palveluille per yritys tai yritysryhmittymä. No minun mielestäni ei ole mahdollista, että ilman rajoja voitaisiin tässä toimia. Ei voida sallia, että yksi yksittäinen maatila voisi pyytää rahoitusta määrättömästi neuvontapalveluja varten. No sitten rahoituskuriin siirtyäksemme. Minun mielestäni tämä voisi olla pää aiheena tässä osiossa, nimittäin talouskuri kriisistä pääsemiseksi. Markkinaennusteet, komission antamat markkinaennusteet huomioon ottaen todetaan, että 54 artiklan mukaisesti pitäisi ja kriisivaltiossa aktivoida tällainen reservivarauma tai sitten 25 artiklan mukainen käytäntö. Me emme kuitenkaan ole tällaisen rajan, siellä asettun rajan tarjolla. 1290 vuodelta 2005 pitäisi linjata maataloustukisääntöjen kanssa sen mukaisesti kuin jo linjausehdotuksessa aikaisemmin esitimme, niin että jäsenvaltiot voisivat alueellistaa joustavasti N plus 2 sääntöä kansallisella tasolla, eikä niin, että sitä sovellettaisiin yksittäisen ohjelman, aluekehitysohjelman puitteissa. Tämä ei takaisi pelkästään yhdenmukaisten jäsenvaltioiden kohtelua, jotka soveltaisivat monivuotista kehittämisohjelmaa paikallistasolla, vaan myöskin, kuten rakennerahastoissa, taattaisiin kohesion toteutuminen. Ja sitten haluaisin olla, haluaisin vielä puuttua 42 artiklan kakkoskohtaan, jos, kohtaan, jossa minun mielestä annetaan mahdollisuus uudistaa YMPtä sillä tavalla, että maksuviranomainen maksuviranomaisen pitäisi noudattaa maksumääräaikoja yhteisöasetusten mukaisesti. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, koska tänä päivänä tapahtuu välillä niin, että maanviljelijä esittää anomuksensa ja hallinto päättää sitten aivan subjektiivisesti milloin ja minkä verran maksaa. Tässä olisi mahdollisuus nyt kääntää roolit ja taata, että jos maksuelin suorittaa maksun myöhässä, niin sen pitäisi maksaa myöskin kerot, äh, anteeksi, korot. Toinen asia sitten on valvonta ja sanktiot. Koska jos tietenkin sanktio on aina jotakin sellaista, jota maanviljelijä pelkää, niin vielä pelottavampaa on suhteeton sanktio. Ja tässäkin pitäisi ottaa huomioon suhteellisuus periaate. Eli silloin kun komissio antaa täytäntöönpano säädöksen, niin pitäisi pystyä vähentämään valvontaa siinä tapauksessa, jos jäsenvaltiolla on luotettava valvontajärjestelmä. Eilen kollega Kapula Santos viittasi valvontaan ja sanktioihin tai seuraamuksiin ja ennakoi jo sitä, mitä edellisinä päivinä keskustelimme aiheesta. Nimittäin, ja uskon, että tässäkin säädöksessä on syytä tehdä asiaan muutos niin, että jos sanktioita langetetaan ja viitataan vihertämiseen, niin ne eivät voi olla suurempia kuin itse maksu, eli ne, eli ne eivät voi vaikuttaa varsinaiseen perusmaksuun, perustukeen. Eli jos vihertämistä on sovellettu väärin, tai sitä ei ole sovellettu, sen ei pidä vaikuttaa perustukeen. Sitten tällainen hälytysvarojärjestelmä voisi olla erheellinen siinä mielessä, että se voi lisätä hallintokuluja eikä auta välttämättä sääntöjen parempaa soveltamista siellä maanviljelijän päässä. Jotta pystyttäisiin vähentämään hallinnollista taakkaa maanviljelijöille, niin täytyisi nämä hakemukset pitäisi tehdä monivuotisiksi. Ja jos muutoksia tulee ensimmäisen vuoden aikana, viljelijöiden pitäisi niistä ilmoittaa. Usein pyydämme viljelijöitämme tekemään vuosittain uudet, uudestaan samat hakemukset, vaikka mitään ei ole muuttunut yrityksen toiminnassa. Sitten toinen tärkeä asia liittyy delegoituihin säädöksiin. Tehän tiedätte 1290 asetuksen äh, linjaaminen on välttämätöntä ja sen myötä pitäisi ottaa esille muutamia samoja aiheita, mitkä siinä yhteydessä esitettiin. Koska, no tietenkään kolmikantaneuvottelut eivät saaneet tässä asiassa yhteisymmärrystä aikaiseksi Euroopan parlamentin neuvoston ja komission välillä, niin aihe täytyy sen takia ottaa käsittelyn uudestaan. Nämä ovat joitakin niistä seikoista, joista halusin hieman laittaa mustaa valkoiselle. Ja ennen sitä kuitenkin ilmaisen olevani täysin valmis ja avoin dialogiin teidän kanssanne, kuten eilen myös kollega Kapula Santos sanoi, jotta saataisiin asianmukaiset kompromissit aikaiseksi. Ne ovat asianmukainen signaali siitä, että, että YMPn avoimuutta voitaisiin lisätä monin, ja moninkertaistaa tukimahdollisuudet ja edistää koko Euroopan maatalouden eh, elpymistä. Otan mielelläni vastaan kaikki ne neuvot ja ajatukset, joita kollegat, kollegat voivat asiasta antaa, jotta voitaisiin saada aikaiseksi mietintö tästä aiheesta niissä aikarajoissa, jotka puheenjohtaja on meille asialle antanut. Kiitoksia paljon. Grazie, Giovanni. Kiitoksia Giovanni. Aloitetaan sitten keskustelu aiheesta. Luulenpa, että tämä oli hyvinkin rikas, kattava johdanto. Puheenvuoroja varmaan on luvassa, joten edustaja Schmidt ensimmäiseksi, olkaa hyvä. Schmidt. Smith. Smith, anteeksi. Ei Schmidt, vaan Smith. Germanic, Scottish, Italian. Germanis Scotti, Allianssi, tässä pelaa. Onneksi joka tapauksessa esittelee tästä erittäin tyhjentävästä alustuksesta. Minä itse asiassa keskittyä yhteen seikkaan, joka on tärkeä, eli täydentävät ehdot. Esittelijä viittasi myöskin täydentävien ehtojen oikeasuhtaisuuteen. Haluaisin esittää kysymyksen. Artiklassa 99 Meillä on erittäin selkeä ja hyvin toimiva määritelmä sen osalta, mikä on suhteellista, ja mikä ei. Ja siihen viitataan myöskin kohdassa, alakohdassa yksi kokonaissumman tai osasumman jäädyttämiseen sanktion muodossa. Ja sitten todetaan, että mikäli kyse on huolimattomuudesta, silloin korkeintaan 5 prosenttia saattaa olla tämä sanktio. Ja mikäli jatkuvasti rikkoo sääntöjä, sitten tämä sanktio voi olla 15 prosenttia. Avainsana minun mielestäni on tässä se, että mikäli perustellussa tapauksessa jäsenvaltio tai joku muu viranomainen katsoo, että asetus ei sovellu, silloin alennusta toteutetaan ottaen huomioon tämän sääntöjen noudattamatta jättämisen merkityksen. Artikas 99 viitataan järkevällä ja oikeasuhtaisella tavalla näihin sääntöjen rikkomisesta aiheutuviin sanktioihin, mutta kun on kyse täytäntöönpanoasetuksista ja nykyisistä säännöistä, niin silloin tämä joustavuus nyt katoaisi. Ja yleisesti ottaen vain todettaisiin, että täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti tämä rangaistus on kolme prosenttia ja silloin tämä jousto tästä katoaa, jousto, joka nyt tällä hetkellä on vielä olemassa ja täytäntöönpanoasetus pitää hoitaa siten, että tämä joustavuus, joka viranomaisilla on soveltaa sääntöjä silloin, kun sääntöjä on rikottu, pitäisi saada toteutumaan niin, että kun on kyse vihertämisestä ja muista täydentävistä ehdoista, jotka saattaa vahingossa jättää, joita sääntöjä saattaa vahingossa jättää noudattamatta, niin minun mielestäni tässä pitäisi olla yhtä paljon joustavuutta vähintäänkin täytäntöpanosetuksessa kuin muissakin säännöissä niin, että jäsenvaltion viranomaiset ja muut viranomaiset voivat noudattaa tätä joustoutta, niitä sitten delegoitujen säädösten kautta. Ei voida vähentää tai heikentää näitä sääntöjä tai niiden, sisällön pitää, sisäl, niiden sisältämää joustavuutta, koska maanviljelijöiden asema kaikkein suhteellisen hyvä ja uusi sääntö on askel eteenpäin, mutta pelkään, että delegoidut säädökset saattavat sitten vesittää koko homman toivottavasti kaikki tässä valiokunnassa yhteistuumin väärimme riittävästi selkeyttä tähän mietintöön ja komission asetukseen. Toivottavasti esittäjäkin omaksuu tämän minun viitoittamani tien. Kiitoksia edustaja Smith ja sitten varapuheenjohtaja Jose Bove. Niin, minä haluaisin esittää kommentin tähän lausuntoluonnokseen, jonka herra Lavia toi esiin ja etenkin tähän budjettiaspektiin, josta puhuitte. Jo muutama viikko sitten valiokunnan kokouksessa sanoin, että mielestäni on vaarallista se, että me olemme budjetti lähestymistavassa sen politiikan määrittelemiseksi, millaista politiikkaa me aiomme harjoittaa. Eli nyt tuntuu, että tämä logiikka vain vahvistuu, eli budjetti määrittelee meidän prioriteettimme. Ja se on mielestäni hyvin vaarallista, jos me emme kykene määrittelemään prioriteetteja ja sitten sen jälkeen sopeuttamaan budjettia niihin tarpeisiin. Meillä on nyt sellainen näkemys, joka perustuu pelkästään YMPn rahoitukseen. Ja silloin meiltä omat tavoitteet menevät, jäävät sivuun meidän ei pitäisi lähteä mukaan tällaiseen logiikkaan, joka heikentää tätä uudistusta, tai ainakin ottaa siitä pois kaikki sellaiset aspektit, jotka voisivat olla uudistavia. Tämä on se suuri riski, jota meidän täytyy suuresti varoa. Tästä halusin teitä muistuttaa. Toiseksi, en ihan ymmärtänyt teidän esityksestänne sitä, kun puhuitte maanviljelijöiden neuvomista eh, tai jonkin eurooppalaisesta neuvostosta. Mielestäni tämä jäi hiukan epämääräiseksi, varsinkin pienviljelijöiden kohdalla, eli vielä konkreettisemmin haluaisin kuulla tästä neuvonantoasiasta. Kiitos. Reimers, poi Luis Capula. Rita Reimers ja sitten Luis Capula Santos. Ja, danke. Ich wollte ein... Kiitoksia. Minä halusin oikeastaan yhteen osa-aspektiin vain mennä valvontaan, sanktioihin ja suhteellisuusperiaatteeseen. Mielestäni meidän pitäisi pitää silmällä sitä, että hallinto ei sitten menisi siihen, että hallinnon työ ikään kuin valuisi itse maataloustuottajille aika usein maataloustuottajien täytyy oman työnsä lisäksi sitten täytellä kaikkia näitä papereita, eli meidän pitää pitää huoli siitä, että kehitys ei ole se, että tämä työ valuu entistä enemmän sinne alimmalle tasolle. Vähän samaahan tapahtuu elintarvikeketjussa, eli ikään kuin todistustaakka ja hallinnointitaakka valuu sille maanviljelijälle. Maanviljelijä nyt ei kerta kaikkiaan pysty aina todistamaan näitä kaikkia sääoloja muutoksia, koska hän ei aina siellä sateessa niitä papereita pysty pitämään mukana. Sitten meidän täytyy myös ö, ottaa huomioon se, että on myös teknisiä ö, vaikutuksia, jotka ö, aiheuttavat virheitä. Ihan yksinkertainen asia on se, että internettiin pääsy ei aina kaikilla maaseutualueilla ole täysin aukotonta. Ja jos sitten virhe laitetaan maanviljelijän kontolle, eh, kun hänellä ei ole ollut pääsyä internettiin tai siinä on ollut joku häiriö, niin ja sitten Äh, hän ei ole pystynyt jotain määräaikaa pitämään, niin silloin tulee ongelmia. Tämä ei ole maanviljelijän kannalta hyvä. Tässä pitäisi olla jotain joustavuutta. Ja joillakin alueilla esimerkiksi postikin kulkee vain pari kertaa viikossa, eli tämäkin on asia, joka hankaloittaa yhteydenpitoa hallintoviranomaisiin. Eli maaseutualueiden infrastruktuuri saattaa monesti tulla kapulaksi rattaisiin, kun pitäisi pitää määräajoista kiinni ja ajoissa saada kaikki äh, paperit täytettyä. Ja tietysti myös työturvallisuus on hyvin tärkeä seikka, joka pitää ottaa huomioon, jos nyt vaikka teurastus tilanteissa tai, tai karjanhoitotilanteissa joku korvamerkki ö, sitten katoaa, kun vaikkapa eläimet nohistelevat keskenään, niin ö, ja, jo, tällaisia voi sattua, mutta voi olla epäsuhta sen välillä, että on vaikkapa hengenvaara ja sitten hallinnollinen varmuus, jotka saattavat joskus käytännössä olla ristiriidassa. Eli käytännössä tästä usein on keskustelua ja meidän täytyy tehdä selväksi, että nämä kaikki vastuut eivät kaadu sen maanviljelijän tai maataloustuottajan ö, niskaan. Eli ei pidä kansallisten ja alueellisten viranomaisten sitten niin tiukasti näitä säädöksiä määritellä ja sopeuttaa, että sitten tulee hankaluuksia. Jos me esimerkiksi haluamme lisää ympäristötoimia ja teemme sitten tällaisia viheralueita ja sitten kun innokkaat kansalaiset menevät sinne niitä kukkia keräämään sieltä viherkäytävältä, niin sekin on sitten jo tavallaan rikkomista näitä sääntöjä vastaan. Tällaisia ongelmia on jo edellisen YMP-uudistuksen aikana huomattu, ja ne täytyy ottaa huomioon tässä nykyisessä suunnittelussa, koska sitten tuossakin tapauksessa, jos ihmiset käyvät ne kukat sieltä keräämässä, niin sekin saattaa mennä sitten sen paikallisen maataloustuottajan kontolle. Kiitoksia. Grazie Britta. Luis Santos. Poi... Kiitos Luis Capula Santos ja sitten varapuheenjohtaja Sikeleski. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Lavia hänen tekemästään työstä ja myöskin siitä tavasta, jolla hän on peräänkuuluttanut koordinaatiota eri esittelijöiden toimien välille myötävaikuttanut sen syntymiseen – hän on ottanut huomioon monia seikkoja ja harmonisoinut seikkoja keskenään. Tämä on hienoa. Tämä hänen tekemänsä työ. Mitä hän sitten alustuksessaan mainitsi viheriöittämisestä ja suoresta tulotuista ja siitä, että pitäisi luoda riittävä ja toimiva sanktiojärjestelmä. On toden tarpeellista, että järjestelmä luodaan siten, että otetaan huomioon asetus, joka koskee suoria tulotukia ja myöskin viheriöittämissäännöitä. Tältä pohjalta pitäisi näitä viheriöittämismaksuja maksaa. Lisäksi täytyy ottaa sanktion mahdollisuus huomioon asianmukaisesti. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten merkittävää hyvää koordinaatiotyötä on voitu tehdä. Erällä via tätä asiaa vie eteenpäin niin me tunnemme hänet äh, ja uskomme siihen, että hän pystyy tähän tehtävänsä myöskin suorittamaan asianmukaisesti. Mitä sitten pienviljelijöihin tulee ja heidän mukaan ottamiseensa tai heidän huomionsa huomioon ottamiseensa. Pienviljelijät eivät välttämättä täysin tunne, miten tämä järjestelmä toimii, ja sitten he saattavat äh, huomaamattaan ajautua sanktiotilanteeseen. Heidän täytyy voida hyötyä järjestelmästä, joka auttaa konsolidoimaan vahvistamaan tätä alaa suhteen. Kiitoksia sekä Vieski ja sitten Danteen. Esittäisin esittelijälle kysymyksen koskien virastojen määrää. Tämä tekstiosuus on hyvin monimutkainen ja sekava. Me haluaisimme yhden viraston. Mitä sillä tarkoitetaan? Yksi ainoa virastoko Siis minä ymmärrän tämän ajatuksen niin, että yksi virasto per markkinainterventio tai per tuki, nimittäin jos virastoja on enemmän ja ne ovat alueellisia, niin keskustasolla tarvitaan koordinointiyksikkö niin, että, että komission ja tietyn maan välinen vuoropuhelu tapahtuu hallitusti ja koordinoidusti. Jotkut jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet tämän niin, että tässä tuodaan virastoita yhteen ja se olisi ongelmallista ja samalla myöskin kallista. Nimittäin ei se ole niin, että kun on yksi virasto, niin välittömästi kulut pienenevät. Ja sitten toinen asia. Sanoitte, että yleisten asioiden neuvosto kokouksessaan tänään keskustelee talousarviosta. Ja että sieltä tuleva kanta on hyvin tärkeä tässä. Onko niin, että tietyistä asioista päätetään budjetin suhteen yleisten asiainneuvostossa vai vaihdetaanko siellä vain ajatuksia asiasta? Koska minä ymmärsin nyt puheenne niin, että me odotamme tänään saavamme tärkeää, tärkeän kannanoton tai ainakin, että jotain tärkeää sanotaan aiheesta. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Dantan ja sitten hänen jälkeensä Dess. Euh, Minäkin haluaisin puhua tästä yleisten asioiden neuvostosta. Mielestäni se on hyvin tärkeää ja siellä tapahtuu mielestäni vaarallisia asioita, kun luvuista ei voida puhua. Tuo neuvosto, jolla ei ole teknistä kompetenssia, on nyt ryhtynyt sitten teknisistä asioista puhumaan ja valmistelemaan tekstiä, joka kesäkuun loppuun mennessä jokaisessa jäsenvalti, jokaiselle jäsenvaltiolle ja hallitukselle sitten tulisi, tultaisiin esittämään. Ja siinä lyötäisiin sitten lukkoon tulevan YMPn säännökset. Ja me emme parlamenttina voi tällaista sanelupolitiikkaa kylläkään hyväksyä. Me sanoimme ihan selvästi, että komission puheen, valio, äh, anteeksi, äh, maatalousvaliokunnan puheenjohtajan täytyy puhua parlamentin puhemiehen kanssa tästä asiasta, koska tässä asetetaan kyseenalaisiksi eurooppalaisen toimielimen toiminta ja toimivaltuudet. Äh, eli heillä pitäisi nyt olla jotain muuta, muita aiheita, joilla he voisivat täyttää omat aikataulunsa. Tämä on mielestäni äärimmäisen vakavaa. Nimittäin nämä tekniset ministerit itse sitten ikään kuin saattavat sulkuun koko tämän keskustelun. Sitten valvonta ja sanktiot. Jo 20 vuoden ajan meillä on aivan liian monissa tapauksissa ollut kaikki tai ei mitään järjestelmä, jossa YMP, suurimmat tuen saajat eli maanviljelijät ovat ikään kuin hylänneet tai torjuneet tämän YMPn näistä syistä. Meidän täytyy pitää maanviljelijöitä vastuullisina henkilöitä, henkilöinä ja löytää sellaisia sanktiojärjestelmiä, jotka ovat suhteessa maanviljelijöiden käytännön työhön ja niihin puitteisiin, joissa he työskentelevät. Heidän olosuhteensakin muuttuvat koko ajan ja poliitikkoina me olemme vastuussa nimenomaan heille, jos me emme, me emme pysty moninkaan asioihin vaikuttamaan ja maanviljelijöiden ei sitten pitäisi tällaisten järjestelmähäiriöiden vastuuhenkilöiksi joutua. Sitten valtioiden välinen harmonisointi mitä tulee valvontaan ja puitteistoon, meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia siinä, että valtioille jää liikkumavaraa jokaisen valtion hallinnollisten ja fyysisten olosuhteiden mukaan. Me emme voi lähteä luomaan niin tiukkoja asioita, että sitten soveltaminen on äärimmäisen tiukkaa. Kiitos. Profitto del tuo intervento. Kiitoksia Michel. Käytänpä hyväkseni nyt puheenvuoroanne päivittääkseni kollegoiden tiedoksi, että Giovanella Via ja George Lyon on yhdessä Martin Schulzin ja Lamassuurin kanssa – huolissaan Tanskan puheenjohtajavaltion pyrkimyksestä sisällyttää neuvottelulistalle erityistoimenpiteet YMPtä koskien sekä sisällön osalta että aluepolitiikkaa koskien. Ja senpä takia on Euroopan parlamentti muotoillut puolustautumisstrategian toimivaltuuksiensa vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi niin, että saisimme aikaiseksi vahvan kannan. Se, siitä varmasti Sure-valiokunnassa äänestetään Karriikan mietinnön kohdalla ja siinä tavoitteena on puolustaa valtaoikeuksiamme niin, että voimme jättää sen neuvoston tiedoksi. Nimittäin neuvoston sisäiset ristiriidat ovat, on se asia, joka asetetaan siinä tarkastelun kohteeksi. Nimittäin maatalousneuvosto ja myöskin yleisten asioiden neuvosto ovat ikään kuin törmäyskurssilla keskenään ja siellä on eräänlaista toimivalta kiistaa. Seuraavaksi sitten Albert. Kiitoksia puheenjohtaja. kiitoksia myös Giovanni Lavialle hänen tekemästään esityksestä. Hän on hienosti onnistunut arvioimaan asiaa ja esittämään kantansa. Me voimme tukea häntä, mutta mitä maksuihin tulee, niin kenties Kyse on jäsenvaltioiden toimista. Saksa on yksi niitä harvoja maita, joissa ei ole keskusjohtoista järjestelmää, vaan liittovaltiojärjestelmä. Meillä on 16 osavaltiota, ja kun katson, että Bayern on suurempi kuin 19 jäsenvaltiota, niin sillä voisi olla oma maksutoimistonsa ja on vaikeaa saada Saksaa koko, kokonaan yhden ainoan maksutoimiston piiriin. Eilen jo keskustelimme erästä seikasta, joka saattaa aiheuttaa ongelmia. Katson, että on aivan oikein, että kun pohditaan sanktioita, täytyy ne tehdä siten, että perustalla ei ole perusmaksut, vaan pikemminkin screeningin kautta määritellään sanktiot. Ja kun tarkastellaan sääntöjä maataloustuotannon puolella, pitää tarkastella sanktioiden suhdetta näihin muihin maksuihin, että ne ovat oikein suhtaisia. Ei käy päinsä, että lisää vain aiheutetaan hallinnollista taakkaa. Sitä ei kukaan ymmärtäisi ei hallinnon tasolla eikä myöskään viljelijöiden keskuudessa. Ja mitä oikeasuhtaisuuteen tulee, jotkut oikaisut ovat tarpeellisia. Joitakin seikkoja on menneisyydessä jo muutettukin, mutta havaitsen edelleenkin, että valvonnasta kun on kyse, ei ole mitään eroa tehty tahallisen virheen ja petoksen ja tahattoman virheen välillä. Virheitä täytyy, virheitä täytyy olla korjattavissa. Jossakin voidaan voida arvioida, onko kyse virheestä, ja sitten voidaan hallintovirkatasolle jättää tämä virheen korjaaminen. Täytyykö tästä kaikesta ilmoittaa Brysselille asti? Korjausoikoisumahdollisuus täytyy olla paikan päällä. Silloin kun on kyse petoksista, silloin täytyy langettaa raskaat sanktiot. Mutta virheet täytyy voida oikaista itse. Meidän täytyy poistaa myöskin näissä juridinen kuoleman synti, eli kaksinkertainen rangaistus, jonka kohteeksi viljet joskus joutuvat. Kaksinkertaista rangaistusta ei sallita missään laissa, ei Saksan rikoslaissa eikä missään muuallakaan, mutta maanviljet saattavat joutua kaksinkertaisen rangaistuksen kohteeksi ensinnäkin täyteen, täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisestä voisi rangaistukseen sitten vielä yleisen rangaistuksen, mikäli on autolla liikkeellä lapsen kanssa ja sitten ajaa liian kovaa saa rangaistuksen. Silloin liikennerikkomuksista on kyse. En koskaan kuullut, että samalla sitten leikattaisiin lapsilisääkin, koska lapsi oli kyydissä ja lapsen henki on varannettu. Tässä nyt on kyse oikeudellisesti katsottuna kuolemaan syyllistä suorastaan, kun on kyse kaksinkertaista rangaistuksista. Niin täytyy nopeasti päästä eroon, koska tässä pitäisi pitäytyä mahdollisuuteen uikaista virheitä. Ja joustavuus on myöskin tarpeellista. Viime vuonna tuli eteen tapaus, että 15.5. piti viljelysuunnitelma ilmoittaa ja toinen päivä kesäkuuta – tulikin valtava raekuuro. Ja tästä sitten tuli seuraamuksia ja vilja oli vaurioitunut ja sitten kesäkuussa pitikin uudestaan kylvää. Ja silloin suurin yleisen viljokasvi olikin maissi eikä niinkään vilja. Ja sitten joutuikin rikkomaan aiemmin tekemään ilmoituksia, ilmoitustaan. Tällainen täytyy mahdollistaa, koska muuten saattaa, että vilja ei voi sitten enää uudelleen enää istuttaa tai kylvää mitään, mikäli ensimmäinen sato menee mönkään. Elisabeth Jekle puhui sitten viime viikon, viime, eilen Turkikorjaa. Ja kun tarkastellaan maatalouspolitiikkaa, meidän pitäisi kaikki asiat säädellä lähempänä ruohonjuuritasolla, koska minua muuten huolestuttaa se, miten komissio antaa jatkuvasti täytäntöönpanon säädöksiä ilman, että otetaan huomioon, että täytäntöönpanosäännökset ovat sellaisia, joiden osalta parlamentia täytyy olla valvomassa asioita, koska muuten me voi ulospäin puolustella maatalouspolitiikkaamme silloin, kun keskustelemme viljelijöiden kanssa, joilla on ollut näitä vaikeuksia. Bene, grazie Albert. Kiitoksia Albertille. Jatketaan sitten Heikhaut seuraavaksi ja mm, McGuinness sen jälkeen. And thank you, Mr. Lavia, for his... Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Lavialle tästä mietinnöstä ja sen esittelystä tässä vaiheessa. Minun mielestäni tästä pääkeskustelu käydään nimenomaan täydentävistä ehdoista. Olen hieman nyt tässä yllättynyt ja myös siitä, kun DES määrää Maanviljelijä äh, äh, anteeksi, vertaa maanviljelijää autokuskiin, koska mehän emme hallituksena maksa autokuskille siitä, että hän ajelee autoaan, joten tällainen vertaus ei nyt oikein osu kohdalle. Nimittäin mehän maksamme rahaa nyt maanviljelijälle, emmekä me sanktioi heitä suinkaan tai rankaise ja sano, että raha pitäisi maksaa jos he eivät noudata sääntöjä. Sehän on eri juttu kuin se, että joku ajelee autoa tiellä. Jos maanviljelijä päättää, aje, maanviljelijä päättää ajella tiellä, niin hän voi tehdä tietenkin halunsa mukaan, ellei hän nyt ajele vastoin liikennerajoituksia. No, joka tapauksessa täydentävät ehdot, nämä ehdollisuudet ovat pääasemassa tässä. Tässähän on julkinen raha, jota jaetaan jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. Ja mietinnössä sanotaan aivan selvästi, että emme anna rahaa ilmaiseksi. No mikä huolenaihe nyt sitten on? se, että kun tässä keskustellaan vihertämisestä YMPn yhteydessä, niin vaarana on se, että käy sillä tavalla, että me lopultakin viherrämme vähemmän kuin oli tarkoitus alun perin. Käy niin, että jotkut nämä oikein söpöt maatalous, maataloutta ja ö, ekologisia ehtoja koskevat ehdot on otettu pois ja sitten siirretty tuonne vihertämispuolelle. Ja jos ihmiset sanovat, että, että sen ei pitäisi olla pakollista, niin sitten lopulta käy niin, että kokonaisvihertämistulos on heikompi kuin alun pitäen. Ja näin ei pitäisi tapahtua. Ja sama koskee, kun jaetaan tuet, kun on suorat tuet 75 prosenttia ja sitten 30 prosenttia viher, viherryttämistukina. No, eihän tämä ole oikea tilanne. On olemassa pakollisia vihertämis- ehtoja, joita on sovellettava. Jos ei niitä sovella, niin silloin koituu sanktio, joka on enemmän kuin tuo 30 prosenttia, koska muuten käy niin, että ihmiset, jotka kieltäytyvät panemasta täytäntöön vihertämis ehdot saavat joka tapauksessa 30 prosenttia ja sitten loppujen lopuksi maataloustoimista seurauksena on vähemmän vihertämistä, joten tämän ehdotuksen tavoitteena on saada enemmän vihertämistä aikaiseksi, eli ei päätyä toiseen suuntaan. Ja sama koskee niitä ajatuksia, joissa ihmiset sanovat, että jos kaikki vihertämisraha ei tule käytettyä, mikä tarkoittaa sitä, että maanviljelijät eivät suostu vihertämistoimia toteuttamaan, niin siirrytään toisen pilarin puolelle. No sekin on väärin, koska sitten käy niin, että annetaan vihertäminen ikään kuin avoimena blankkosekkinä ja ihmiset saa tehdä mitä haluavat 70 prosentilla ja sitten annetaan ilmaiseksi rahaa ikään kuin. Ja parlamenttina me emme silloin todellakaan halua näin toimia, joten aivan selvästi sanottuna minun mielestäni on niin, että vihertämiseen liittyvät täydentävät ehdot on oltava samat. Me emme halua jakaa perus tai maksuja perustukiin ja vihertämiseen. Ja jos maanviljelijä ei suostu soveltamaan vihertämisehtoja, totta kai sitä täytyy sanktioida. Me kaikki tiedämme, että järjestelmä jo toimii ja täydentävät ehdot otetaan jo huomioon jäsenvaltioissa. Ja monet vihertämisehdotuksista voidaan sisällyttää osaksi olemassa olevaa järjestelmää, joten ei nyt hallinnoida liikaa tai sälytetä liikaa hallinnoimistaakkaa maanviljelijöiden harteille ja moninkertaisteta toimia, jotka jäsenvaltiot jo tekevät isoissa maissa tai isoissa osavaltioissa osavaltiot ovat äh, Saksassa kyllä ehkä isompia kuin Hollannissa, mutta meillä on kyllä enemmän sikoja. Ignaut, certo non voglio adesso interloquire, lascio subito. No niin, annan Marion McKinnesille vielä loppupuheenvuoron, mutta ilman muuta tätä asiaa kannattaa miettiä, miettiä tätä vihertämisaihetta. Eilenhän siitä jo paljon puhuttiin edustaja Luis Kapola Santosin mietinnön yhteydessä. Eli pitäisi pitää erossa vihertämistoimet ja perustuki toisistaan. Mutta jos nyt ajatteluasi seurasin oikein, niin tässä ei pitäisi puhua sataprosenttisesta vihertämisestä. Tai niin, meidän pitäisi puhua ihan oikeasti sataprosenttisesta vihertämisestä, ihan täydestä ehdollisuudesta ja sillä siisti. No tämä on sellainen aihe, jossa täytyy vielä keskustella, mielenkiintoinen aihe, mutta nyt Marian McGinnis loppupuheenvuoro ja sen jälkeen viedä komission puheenvuoro. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. En vastaa siihen, mitä kysytte, mutta kyllähän tästä on neuvostosta keskusteltu ja minun mielestäni meidän on oltava hyvin kylmiä ja järkiperäisiä tässä ja keskusteltava tästä asiasta jotta me voimme jatkaa elintarviketuotantoa ja vastata uusiin haasteisiin, joista olemme tietoisia. Meidän on tunnustettava se, että komission tämänhetkisen ehdotuksenkin myötä meillä on paljon ö, syvemmät täydentävät ehdot ö, koska siihen tulee uusia asioita, joita siinä ei aikaisemmin ollut siis täydentävissä ehdossa. Meidän on myös kuunneltava myös paikallisia hallintoviranomaisia, jotka ovat nimenomaan niitä, jotka joutuvat sitten täytäntöönpanosäännöksiä ja delegoituja säännöksiä luomaan. Ja komissiotakin meidän on tässä kuunneltava. Ja he sanovat ihan selvästi, miten hankala tämä järjestelmä on. Hehän tämän panevat käytäntöön. Eli meidän täytyy pohtia näitä yksityiskohtia. meidän pitää ymmärtää, mitä pien viljelijän tasolla tapahtuu, mutta myös mitä toimivaltaiset viranomaiset sanovat. Minulla on yksi kysymys esittelijälle ja se liittyy nimenomaan tähän maanviljelijöiden neuvontapalveluun. Minä haluaisin kysyä yksityiskohtaisemmin, mihin jäsenvaltioihin tätä sovellettaisiin, miten se toimisi ja onko se edelleen vapaaehtoinen mekanismi, kuinka paljon budjettivaroja siihen osoitettaisiin, minkälaisia kysymyksiä siihen otettaisiin, olisiko se valtion rahoittama vai olisiko se, avattaisiinko se yksityissektorille. Minun mielestäni tämä asia on vielä hämärä ja ehkä jopa komissio voisi antaa tästä hieman lisää tietoja. Me varmasti kaikki hyväksymme sen, että YMPssä julkisia varoja mm, käytetään ja maksetaan. Ja siihen on monia syitä, muun muassa nämä ympäristöhaasteet, mutta myös siksi, että tuetaan viljelijöiden tulonsaantia. Eli meidän, meillä on hyvin paljon syitä siihen, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, ja näistä asioista on vain keskusteltava vielä syvällisemmin. Kiitos. Grazie Maria. Kiitoksia Marianille, ja sitten antaisin puheenvuoron komission edustajille ennen kuin pyydän Giovannilla Via vastaamaan hänelle esitettyihin lukuisiin kysymyksiin. Bunjon maatalousasioiden pääosastosta, onko hän paikalla? Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, mesdames. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Uskon, että puheenvuorojen monen kirjavuus on eri seikata, joihin puheenvuorota liittyivät, tekevät täysin ilmeiseksi sen, miten monimutkaisesta asiasta on kyse tässä asetuksessa, joka liittyy puhtaasti hallintoon, mutta myöskin valvontaan ja ehtoihin. Ja myöskin maanviljelijöiden annettavaan neuvontaan. Ja on myöskin eri tavoitteita, joihin tässä pyritään ensinnäkin hyvä hallinto. Tämä on se syy, miksi olemme pitäneet yllä tiettyä vakautta. Sen jälkeen, kun hallinnolliset toimet ovat osoittautuneet toimiviksi, niistä on pitää kiinni. Lisäksi pyritään parantamaan olemassa olevaa tilannetta. Olemme niin ikään pyrkineet ottamaan opiksemme aiemmin aiemmista kokemuksistamme järjestelmän toiminnasta. Lisäksi olemme tarkastelleet, mitä huomioita Euroopan parlamentti ja tientarkastustuomioistuin ovat esittäneet. Maantalouden viheriöittäminen on nykyisen maatalouspolitiikan yksi tavoite. Ja tähän liittyy tämä ehtoihin liittyvä keskustelu loppujen lopuksi. Tarpeena on myöskin yksinkertaistaa asioita. Komissio pyrkii saamaan aikaan tasapainon näiden eri elementtien välillä. Käyn lävitse jotakin seikkoja, ehkä jotakin teknisempiä seikkoja varten annan puheenvuoron kollegalleni, joka on pätevämpi vastaamaan ympäristöehtoja koskiviin kysymyksiin, maanviljelijöille annettaviin neuvoihin ja myöskin varainhoidon hallintaa koskeviin kysymyksiin on parempi vastaamaan kuin minä. Entäs ensinnäkin yksinkertaistamisesta? Ehdotuksessa, jonka komissio esitti, on mukana monia seikkoja, jotka liittyvät maksuihin. Esittelijä on tukenut meidän ehdotuksemme tässä suhteessa. Niillä pyritään varmistamaan se, että yksi maksutoimisto on joko kansallisella tasolla tai paikallisella tasolla. Kun tarkastellaan jäsenvaltioiden perustuslaillista asemaa, ehdotus vastaa hyvin nykytilannetta. Tässä on otettu huomioon halu yksinkertaistaa, yhdenmukaistaa kahden pilarin välisiä kahden pilarin maksuja Lisäksi on pyritty vähentämään hallintokustannuksia jäsenvaltioiden tasolla. Ja hallintoa kaiken kaikkiaan on haluttu keventää myöskin komission puolella. Olemme tehneet ehdotuksen myös, joka koskee yksinkertaistamista. Tästä voisin kertoa enemmänkin. Tämähän liittyy, tätä sivua myöskin tämä pyrkimys rationalisoida eri elementtejä, horisontaalisia sääntöjä, hallinnollisia sääntöjä on haluttu yhdenmukaistaa. Uskon, että osa jäsenistä suhtautui myönteisesti teidän esittelenne tekemään tässä suhteessa. Mitä tulee sitten tarpeeseen keventää hallinnollista taakkaa? valvontaa ja valvontaa. Jo nyt on olemassa mahdollisuus vähentää valvonta sitten, kun tietyt ehdot ovat toteutuneet. Velvoitteet ovat usein raskaita, mutta hyvä hallinto halutaan varmistaa. suhtaisuusperiaate sanktioiden kohdalla halutaan varmistaa Tämä periaate on mukana asetuksessa. Tätä tullaan tietystikin työstämään tässä valossa. Tässä olivat äh, nämä yleiset huomiota. Kenties, äh, mikäli haluatte täsmällisempiä vastauksia, täsmäisempiä tietoja, voin tätä varten antaa puheenvuoron kollegalleni joka yksityiskohtaisemmin tuntee nämä asiat kuin minä. Eh, lo, la giro questa domanda Heitänpä tämän kysymyksen esittelijällä Viialle. Olisiko joitakin sellaisia seikkoja, joita esittelijä katsoisi tarvittavan selventää? Ellei, niin Giovanni saa sitten vastata kysymyksiin. No niin, kun nyt monet pyysivät yksityiskohtia raporttia maatilojen neuvontajärjestelmästä, niin kysyisin komissiolta, voisiko se antaa jonkinlaisia tarkennuksia näihin edellä esitettyihin kysymyksiin. Komissio. No niin, kiitoksia Giovanni. Palautan pallon komissiolle. Olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä kysyttiin useita asioita, erityisesti siitä, miten tämä neuvontajärjestelmä ymmärrettäisiin oikein. Sehän on ollut käytössä jo vuodesta 2007 jäsenmaissa. Me ehdottamme paitsi, että 2013 jälkeen YMPssä jatkettaisiin sitä, vaan sitä myös vahvistettaisiin, mitä tulee soveltamisalaan. Ehkä vielä täsmennys siihen, millä tavalla tätä neuvontajärjestelmää tai miten se toimii yhteisön tasolla Ensimmäiseksi on korostettava sitä, että tämä järjestelmä on jäsenmaille pakollinen. Toisin sanoen jäsenmaiden on tällainen järjestelmä otettava käytäntöön eh, ja sitä eh, tarjotaan kaikille maanviljelijöille periaatteessa. Ja tätä varten jäsenmaiden täytyy eh, joko yksityisiä tai julkisia neuvontaorganismeja nimetä ja näiden neuvontatahojen tehtävänä, niitä voi olla useampiakin, siis näitä neuvontatahoja tietyssä jäsenvaltiossa tai tietyllä alueella, niiden on tämän maatalousneuvoston koko toiminta-ala katettava ja tässä ehdollisuus astuu voimaan, eli tällä hetkellä Eh, ehdollisuus ja neuvontajärjestelmä täydentävät toisiaan ja ne ovat myös osittain rinnakkaisia. 2013 eh, jälkeisessä YMPMPssä me ehdotamme, että tätä aluetta ja mm, sovellusalaa laajennettaisiin merkittävästi. Toisin sanoen neuvontajärjestelmä olisi ehdollisuuden kautta pakollinen jäsenmaille eh, ympä, viherryttämiskriteerit otettaisiin mukaan tähän ja myös perustukeen ja maan viljelyyn, myös pienviljelmien ekologinen kehitys tulisi tähän mukaan, sekin laajenisi, kuten myös laajenisi sellainen toimenpidelista, joka olisi erityisesti maaseudun kehittämistoimien lista, jossa olisi tiettyjä teemoja, prioriteetteja, prioriteettiteemoja biodiversiteetti, ilmastonmuutos ja vesi muun muassa. Tässä listassa, joka on horisontaalisen säädöksen ensimmäisessä liitteessä, siinä on myös mukana vesipuitedirektiivi ja kasvin tuhoaineiden direktiivi. Toinen periaate on se, että tämä järjestelmä on maanviljelijän kannalta vapaaehtoinen. Maanviljelijän ei ole siis pakko pyytää tällaista neuvontaa. Hän voi sitä saada ja jäsenmaan tehtävä on sitä tarjota. Tämä on erittäin vahva periaate ja vapaaehtoisuus on tässä perusperiaate, jonka me haluamme pitää yllä siis maanviljelijän kannalta. Maanviljelijä voi siis pyytää neuvonantoa yhten tai useamman toimen suhteen, jotka sovellusalaan kuuluvat. Sitten viimeinen aspekti on rahoitus. Neuvontajärjestelmä voidaan rahoittaa kakkospilarista, maaseuturahastosta, kehittämistoimista, joko niin, että hallinnolliset kulut nimenomaan tulevat tähän, tai sitten niin, että maanviljelijä käyttää näitä neuvontapalveluja niin, että ne ovat maksullisia palveluja. Toisesta pilarista näiden rahoittaminen on vapaaehtoista, tosin sen jäsenmaan on omassa maaseudun kehittämisohjelmassaan mainittava tämä, jos, hän haluaa, jos se haluaa, jos jäsenvaltio haluaa tarjota maanviljelijöille näitä neuvontapalveluja toisen pilarin puitteissa. Sitten tietysti hyvän hallinnon käytännössäännöt, niitä tietysti tähän näihin neuvontapalveluihin myös sovelletaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Kiitoksia maatalouspääosastolle ja Giovanni Lavialla on nyt sitten päätöspuheenvuoro ja tervehdin tässä välissä jo komissaari Dajan Cholosia, joka saapui paikalle. No niin, Laviella puheenvuoro. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelun puitteissa, josta kaikkia kollegoita kiitän, siitä tuli hyödyllisiä ehdotuksia, niin uskon, että keskustelun puitteissa on monessa kohtaa keskitytty budjettikysymyksiin. Erityisesti kollega Bove korosti jälleen kerran sitä, että ei ole mahdollista alistaa YMPn interventioita budjettikysymyksille ja budjettivarojen olemassaololle, vaan sen sijaan nämä kaksi elementtiä minun mielestäni pitäisi ikään kuin saattaa tasapainoon ja yhdenmukaistaa, samanaikaista. Eli resurssien puitteissa meidän täytyy tehdä tiettyjä arvioita. Tämä on Tästä syystä on tärkeää tietää, mikä monivuotinen rahoitus, millainen monivuotinen rahoituskehys on käytettävissä ja mikä osuus siitä YMPlle. Ja sen takia haluaisin nyt tässä ottaa esille uudelleen joitakin asioita, jotka liittyvät esimerkiksi nytten eh, neuvottelukysymyksiin, jotka tämän päivän yleisten asianneuvotteluissa on pöydässä, pöydällä. Siellä on sellaisia aspekteja, joitakin aspekteja, jotka eivät salli meidän sy- suhtautua kysymykseen kevyesti. Nimittäin se, että jos yleisasian neuvosto päättää aivan spesifeistä maatalouspolitiikan kysymyksistä, on minun mielestä väärin. Nimittäin se vie parlamentilta yhteispäätös vallan tästä aihealueesta. Ja tämähän on sellainen aspekti, josta neuvoston ja parlamentin täytyy päättää yhdessä Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti. Ja siinä vaiheessa, jos nyt uudelleen neuvottelukohtia pohditaan uudelleen ja määritellään uudellaan, sehän hyväksyttiin jo kesällä, ja jos meiltä otettaisiin pois toimivallat tässä nimenomaisessa aihealueessa, niin tilanne olisi aivan ehdottoman kielteinen. Meidän valiokunnallamme ei myöskään olisi asianmukaista sananvaltaa. Meillähän on näistä asioista hyvin erilaiset käsitykset monissa kohtaa neuvoston kanssa ja siinä vaiheessa, kun monivuotinen rahoituskehys on tiedossa, niin voimme saada yhtäältä varmuuden rahoituskehyksen aikatauluista ja toisaalta myöskin sen sisällöistä. Ja tämä on tietysti käynnissä oleva työ tällä hetkellä. Katsotaan, mitä sitten tämän päivästä neuvoston kokouksesta tulee tuloksena ja tulevista tapaamisista tulevina kuukausina. No sitten seuraamuksista, sanktioista. Minusta näyttää selvältä, että, että tämä on sellainen aihe, josta neuvostollamme on erilaisia käsityksiä, tai valiokunnallamme on erilaisia käsityksiä. Silloin kun puhutaan sanktioiden soveltamisesta ei pelkästään vihertämiseen, vaan myöskin tuohon perustukeen. Eli ihan kun kyseessä olisi vihertäminen, joka koskee koko ensimmäistä pilaria. Ja silloin siinä tapauksessa pitäisi sanktioida myöskin hieman eri tavalla. No tästä minä jo ilmaisin aikaisemmin kantani ja se on linjassa sen kanssa, mitä eilen Kapula Santos sanoi viitatessaan suoriin tukiin ja sitä koskevaan asetukseen. Siksipä mietintöön tai siksipä ajatus siitä, että sanktioitaisiin eksklusiivisesti vihertämistä, jos vihertämistoimenpiteitä ei ole pantu täytäntöön tai ei asianmukaisesti pantu täytäntöön, on aspekti, joka mietintöön tullaan ottamaan mukaan. Myöskin on tärkeää, että eri asetukset integroidaan toisiinsa asianmukaisesti, koska artiklan 16 sisältö, artikla 16 maatalouden kehittämistä koskevassa mietinnössä sisältää myöskin nämä neuvon, neuvontatoimet. Ja muutama muukin asetus niitä käsittelee. Neuvontajärjestelmän täytäntöönpanoon liittyy läheisesti täydentävien ehtojen huomioon ottaminen. No mutta jos ajatellaan nyt sitten pienviljelijöitä, niin erässä toisessa asetuksessa pienviljelijät suljetaan täydentävien ehtojen soveltamisen velvoiten ulkopuolelle. Eli meidän täytyy nyt miettiä, että missä määrin ja millä ehdoilla neuvontajärjestelmän palveluita tarjotaan myös pienviljelijöille. Olisiko esimerkiksi mahdollista vähentää neuvontapalveluiden määrää tänä päivänä niitä ei säännellä millään tavalla. No sitten maksajaelimet, maksajavirastot ja elimet. Sikierski selostikin asiaa jo. Tänä päivänä meillä on seuraavanlainen tilanne. Meillä on jäsenvaltioita, joilla on sisäinen jakauma alueellisella tasolla, eli joka alueella on oma maksajavirastonsa ja sitten kansallisella tasolla koordinointiviraston. Sitten on jäsenvaltioita, joilla on vain yksi ainoa kansallinen maksajavirasto ja vielä jäsenvaltioita, jotka ovat varanneet mahdollisuuden perustaa maksajavirastot kaikille alueille, mutta eivät ole aktivoineet niitä. Ja sitten on vielä jäsenvaltioita, joissa virastot ovat eriytyneet aina maksu tyypin mukaan, eli onko kyseessä ensimmäisen pilarin suora tuki vai toisen pilarin mukainen tuki. Eli ehdotuks nyt kuuluu, että pitäen mielessä jäsenvaltioiden perustuslailliset eh, velvoitteet, kuten esimerkiksi Saksassa, jossa on osavaltiot ja joka osavaltiossa on oma maksajavirastonsa ja yksi ainoa yhteinen koordinointivirasto, niin pitäen mielessä kaiken tämän. Niin, ajatuksena olisi, että maksajavirasto aina huolehtii sekä ykkös- että kakkospilarin maksuista niin, että resursseja käytettäisiin tehokkaasti. No viimeinen teema koskee yksinkertaistamista. Uskoisin, että siitä on puhuttu aivan alusta asti YMPn, mm, YMP-reformin puitteissa huomattavasti George Lyon laati asiasta mietinnön ja Albert Tessin mietinnön yhteydessä asiasta keskusteltiin myös. Ja tästä käy selväksi, että jotakin täytyy tehdä. Esimerkiksi ajatus siitä, että sallittaisiin pienviljelijöille suorien tukien yhteydessä monivuotiset anomukset on mielestäni sellainen hypoteesi, joka vie meitä tähän suuntaan. Eli yritetään yksinkertaista yksinkertaistaa tilannetta niin, etteivät maanviljelijät joutuisi jatkuvasti tekemään vuosittain samoja toimenpiteitä, vaikka tilanne ei ole miksikään muuttunut. Eli kyseessä on byrokraattisen taakan keventäminen maanviljelijöiden harteilta, koska viljelijöidenhän pitäisi olla pääasiassa töissä siellä pelloillaan eikä toimistossa lappuja täyttämässä. No sitten suhteellisuuskysymys. Uskoisin, että tästä jo joitakin asioita otinkin esille. Olen täysin samaa mieltä eri kollegoiden huomautusten kanssa siitä, että ilman muuta voitaisiin tehdä yhteistyötä heidän kanssaan tyydyttävän lopputuloksen aikaansaamiseksi. saamiseksi. Pyytäisin kaikkia kollegoita nyt lopuksi vielä esittämään ehdotuksia ja huomautuksia mietinnön muotoilemiseksi, koska ensi kuun puolivälissä meidän täytyisi saada mietintö ainekset valmiiksi. Joten jos voisitte ehdotuksenne ja ajatuksenne toimittaa mahdollisimman pian, niin olen sitä varten täysin avoimilla mielellä ja yhteistyön haluin sekä ryhmätapaamisia varten että kahdenkeskisiä tapaamisia varten. Kiitoksia Giovanni Lavia. Jos ei noita muita kohtia ole, niin siirrytään kohtaan 13. Eli pyydän, pyydän komission edustajaa tulemaan tänne puheenjohtaja johtajiston pöydän taakse. E. Ja aloitamme sitten ajatusten vaihdon Dajan Cholosin kanssa. Hyvät kollegat, tiedättehän, että kyseessä on perinteinen tapaaminen, joka järjestetään jäsennellen vuoropuhelun puitteissa. Ja tällä kertaa meillä on maatalouskomissaari. Komissaari hän esittää mahdolliset uudet ehdotukset vuodelle 2013. Tämän vuoropuhelun puitteissa meidän täytyy tietenkin myötä vaikuttaa parlamentin panokseen komissio, komission työtä koskien, eli työohjelmiin ja mahdollisiin lisätoimiin liittyen. On selvää, että YMP reformi on tietenkin kaikkien huomion keskipisteessä ja selvähän on, että kaikki kollegat eivät voi olla viittaamatta tekemäämme työhön tämän asian tiimoilta. Mutta tänä päivänä kuitenkin muistutan, että tarkoituksena on keskittyä kuuntelemaan komission tiedotuksia tulevista lainsäädäntöehdotuksista. Annamme välittömästi nyt puheenvuoron sitten komission edustajille Jolosille. Olkaa hyvä. Merci, äh, Paolo. Äh, mesdames et je suis de... Kiitos, Paolo. Mukava olla täällä jälleen teidän kanssanne keskustelemassa tästä toimintaohjelmasta, jota ehdotetaan ensi vuodelle. Totta kai keskeisenä tässä on YMP, vaikka me emme kaikki ole vielä voineetkaan keskustella ihan kaikkien esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa Eh, niissä aikatauluissa, jotka olisivat mahdollistaneet sen, että parlamentissa olisi harmoni- voitu harmonisoida tämä lainsäädäntömenettely. Eh, eh, mutta komissio on kuitenkin täällä tukemassa teitä tässä prosessissa ja YMPn uudistus on minullekin ensisijainen lainsäädännöllinen prioriteetti tuleviksi, tulevina kuukausina. Olen kuitenkin sitä mieltä, että nyt on hyvä tilaisuus lähteä pohtimaan myös muita teemoja, jotka tulevat asialistalle. Haluaisin ihan nopeasti käydä läpi sen, mitä me olemme 2002, 2011 2012 vuodenvaihteen jälkeen todenneet. Me olemme saaneet monta asiakirjakokonaisuutta päätökseen tänä aikana, erityisesti Ähm, epäsuotuisimpien alueiden ohjelma, jota parlamentti toivoo, että voitaisiin jatkaa 2012-2013 aikaisempien äh, vuosien pohjalta. Sitten meillä on Jim Nicholson. Äh, maitopaketti, maitotuotepaketti, äh, olen iloinen siitä, että olemme voineet keskustella tästä sekä neuvoston kanssa varmasti tämän vuoden toisella puoliskolla eh, tämän lainsäädäntöpaketin eh, säädöksiä voidaan alkaa soveltaa ja maataloustuottajat voivat siitä hyötyä. Ja maidosta on sitten vielä muutakin. Kuten tiedätte, komissio joutuu esittämään tällaisia välivaiheraportteja maitotuotteiden markkinoista, kuten myös maitokiintiöiden poistamiseen, vähittäiseen poistamiseen liittyviä raportteja 2012 loppuun mennessä. Me olemme myös käyneet läpi tiettyjä kaupallisia kokonaisuuksia, joiden parissa olemme työskennelleet ennen kaikkea Itävalta, anteeksi, Yhdysvaltasta ja Kanadasta tuleva naudanliha. Ja me olemme saaneet tässä asiassa tilanteen, jännitteisen tilanteen ratkaistua Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, mutta Palestiinan kanssa aikaansaatua sopimusta ei voi myöskään väheksyä eh, alkuperämerkinnöistä. Eh, Liechtensteinin, eh, Sveitsin ja Moldavian kanssa on päästy sopimuksiin. Tällä hetkellä Moldavia-sopimus on hyväksynnän alla. Sitten Venäjän liittyminen VTO on myös keskeinen teema. Tämä, tässä on käyty pitkät valmistelu- ja keskusteluajat 18 vuotta ja maatalousala on ollut tärkeä tämän prosessin osa ja tämä prosessi on mahdollistanut tiettyjen asioiden läpikäymisen Venäjän kanssa ennen kuin tämä neuvotteluprosessi ö, tulee päätökseen. Toivon, että vuonna 2012 pääsemme myös eteenpäin. Samoin avec euh, Paolo sur euh, laatupaketin kanssa. <laughs> Komissio haluaa saada tämän mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Kun nyt puhutaan tästä laatupaketista, niin toivoisin, voisin mielelläni kertoisin teille että komissio tällä hetkellä tekee tutkimusta paikallisista tuotteista. Kuten tiedätte, meillä on 24. meillä oli aiheesta konferenssi, jossa keskustelimme aiheesta, joka huolestuttaa hyvin monia ja kiinnostaa hyvin monia. Ja tässä meillä oli mahdollisuus käydä läpi monia hyviä esimerkkejä paikallisista tuotteista ja komissio parhaillaan analysoi, tekee analyysiä tästä aiheesta. Tämän vuoden jälkipuoliskolla tämän tutkimuksen tulokset ovat sitten valmiita ja niiden valossa voimme sitten tarkastella sitä, onko syytä puuttua tähän asiaan ja selventää joitakin asioita vai ainoastaan vahvistaa jo siihen suuntaan meneviä toimia. Tulevista teemoista, jos nyt jätetään pois tämä YMP, sen YMPn uudistuksen lisäksi komissio äskettäin julkisti tiedonannon elintarvike- ja maataloussektorin kehittämis- ja kannustus tiedonannon, ja tästä meillä on tilaisuus keskustella lainsäädäntöehdotusten kontekstissa, joita parhaillaan valmistellaan, kuten tiedättekin. Ja tavoitteena tässä on vahvistaa promotiopolitiikkaa elintarvike- ja maatalousalalla ja saada aikaan enemmän koherenssia ja enemmän yhteensopivuutta eri instrumenttien välillä ja eri sektorien välillä. Tarkoitus on myös saada aikaan globaalimpi lähestymistapa er- er- eritoten ulkoisilla markkinoilla, mutta myös sisämarkkinoilla. Meillä on tarkoitus tämän lisäksi myös metsästrategia, EUn metsästrategia päivittää tässä on tavoitteena se, että otettaisiin paremmin huomioon ne päämäärät ja tavoitteet, joita meillä on, erityisesti ilmastonmuutokseen, uudistuviin energiamuotoihin liittyen. Ja kun tätä strategiaa nyt uudistetaan, niin otetaan tietysti huomioon kaikki sellaiset ideat, jotka eri instansseista tulee. Olemme pitäneet työpajan tästä eri, sektorin eri edustajien kanssa jäsenvaltioista. Sitten meillä on myös raportti luomuviljelystä tai luomumaataloudesta. Tulemme esittämään sen hyvin pian. Ja tämä raportti mahdollistaa sen, että pääsemme analysoimaan tätä luomusektoria ja tarkastelemaan sitä, onko tarkoitus tai olisiko tarkoituksenmukaista tarkistaa lainsäädäntöä ensi vuoden jälkipuoliskolla. Tämä ensimmäinen etappi on se, että esittelemme teille tämän luomuraportin ja keskustelemme siitä teidän kanssanne sekä neuvoston kanssa ja luomusektorin toimijoiden kanssa. Sitten on vaikutusten arvioinnin aika jolloin katsotaan, onko tätä lainsäädäntöä tarvetta parantaa. Lisäksi minulla on vuonna 2013 tarkoitus myös esitellä suuntaviivat valtion avuista, maatalouden valtion avuista. Ne on uudistettava, kuten tiedättekin, ja muutettava nykyiset, korvattava nykyiset suuntaviivat, jotka menevät umpeen 2013 vuoden lopussa. Ja tämä mahdollistaa tiettyjen Eh, asioiden yksinkertaistamisen ja selventämisen ja suuntaviivojen myös täydentämisen. Monia ideoita on tullut esiin joidenkin jäsenvaltioiden eh, puheenvuoroissa ja myös jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat tuoneet esiin erilaisia näkökohtia tällä alueella. Sitten vielä sektoriaalisia pohdintoja. Kuten tiedätte, olemme perustaneet ryhmän viinisektorille. sektorille 19.4. se kokoontui ensimmäisen kerran, tämä viinityöryhmä, ja siinäkin on tavoitteena saada aikaan raportti teille ja neuvostolle ennen vuoden loppua, jotta tarkastellaan viininviljelysektorin uudistuksia, tarvittavia uudistuksia. Etenkin viime aikoina on viljelyoikeuksia koskevaa keskustelua ollut paljon. Lisäksi analysoimme myös oliviöljysektoria nähdäksemme, miten eri instrumentit, joita meillä on tällä alueella, miten niiden käyttöä voitaisiin parantaa. Erityisesti minulla on tässä mielessä laatu- ja standardisointikysymys eh, jotta markkinoilla saataisiin parempaa tietoa laatutuotteista ja ne erottuisivat paremmin muiden tuotteiden joukosta. Me työskentelemme myös hedelmä- ja vihannessektorin parissa. Kuten sanoinkin, ensi vuonna 2013 meillä on tarkoitus toukokuuhun mennessä, tämän tavoitteeni, tuoda eteen hedelmä- ja vihannessektorin analyysi sen tarkastelemiseksi, olisiko joitakin tarkistuksia syytä tehdä instrumenttien, niiden instrumenttien vahvistumiseksi, jotka uudistuksessa ovat jo mukana. Eli tässä nyt näitä tavoitteita, joiden parissa aiomme työskennellä tulevina kuukausina ja vuosina. YMPn uudistus on totta kai huomion keskipisteessä ja me seuraamme hyvin tarkasti neuvoston keskustelujen aikatauluja, ministerineuvoston aikatauluja ja myös eh, teidän eh, mietintöjenne edistymistä ja aivan erityisesti eh, rahoitusnäkymistä käytävää keskustelua, koska tietysti aikataulu riippuu myös rahoitusnäkymiin liittyvän keskustelun aikatauluista, mutta olen edelleen optimisti sen suhteen, että vuoden 2014 vuodesta 2014 alkaen voimme jo ryhtyä tämän uuden uudistuksen hedelmiä korjaamaan, eli uudistusta käytännössä toteuttamaan. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Molto bene, grazie Dacian. Kiitoksia paljon Dacianille. Tämä oli oikein rikas ohjelma, täytyy sanoa. Siinä otetaan esille monia yksittäisiä asiakohtia ja tuotantosektoreita myös. Puhuttiin tässä viinistä ja oliivista ja niin edespäin. Ja sitten puhuttiin myöskin täällä valiokunnassakin paljon keskustelusta asioiden edistämisestä ja myynnin edistämisestä. No niin, yritetään pysyä aikataulussa ja aloitetaan Albert Tessissä ja Kapula Santos sen jälkeen. Albert ensin. Ja, dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset eh, komissaari Jolosille siitä, että hän jälleen kerran on täällä tänään ja voimme keskustella hänen kanssaan. Te esittelittekin jo erittäin täyden ohjelman. Sinä haluaisin keskittyä vain joihin seikkoihin. Maitoteema tässä nyt eniten on aiheuttanut närää viime aikoina. Olen kirjoittanut teille kirjeen ja kysynyt, miten te arvioitte nykytilanteen Euroopan maitomarkkinoilla ja oheiskysymys, mihin komissio aikoo ryhtyä, mikäli markkinoilla tapahtuu kehitystä, joka ei vastaa normaalia hintavaihtelua, niin ettei jouduta jälleen kerran samaan tilanteeseen kuin muutama vuosi sitten. Mitä komissio voi tehdä tämän estämiseksi? Toinen seikka, johon haluaisin pureutua, Eilen me keskustelimme Kapula Santosin ajatuksesta ja myöskin Giovanni Lavian mietinnöstä. En halua kaikkia nimiä mainita, mutta nyt on osoittautunut, että nyt tulen tekemään ehdotuksia teidän esitykseenne ja että neuvostokin tulee tekemään muutosehdotuksia. Kuinka te voitte sitten komissaarina sanoa, tai oletteko te komissaarina valmis tekemään kompromisseja mikäli maa talouspuolelta tulee vaatimuksia tässä suhteessa. Minun maani kannalta on tärkein sekä tämä 7 prosentin sääntö. Se aiheuttaa hyvin paljon vihaisia kannanottoja. Ratkaisujen täytyy olla pragmaattisia, eikä niiden saa johtaa siihen, että tämä vaikuttaa maan vuokraushintojen nousuun ja maan käytön vääristymiin. Komissiota on kritisoitu joskus jopa ilman perusteita. Viime viikkoina olemme hyvin voimakkaasti kritisoineet myös neuvostoa, koska toistaiseksi emme ole saaneet minkäänlaista tilannekarttaa sen osalta, miten epäsuotuisten alueiden tilanne tulee muuttumaan, kun sääntöjä aiotaan rukata. Nyt olisi hyvin kiireellistä, että kriteerit määriteltäisiin ja niihin mahdollisesti tehtäisiin vielä muutoksia. Saksan osalta tiedän, että jotkut alueet joutuvat pois tuen piiristä ja uudet alueet tulevat mukaan, vaikka niiden tulotaso on parempi, joten meidän täytyy jäsenvaltioiden kanssa tehdä yhteistyötä, jotta tämä karttamateriaali saadaan meidänkin käyttöömme. Viimeinen seikka vielä. Kun luen teidän lainsäädäntöehdotuksianne, joka ikisen luvun kohdalla lukee, että enemmän täytäntöönpanon määräyksiä. Meidän kannaltamme on tärkeää, että parlamentti on mukana täytäntöönpanon määräysten säätämisessä, koska poliitikkoina meidän täytyy sitten jälkikäteen pystyä perustelemaan maanviljelijöillemme tehtyjä päätöksiä, eikä komissio yksin saa näistä päättää, vaan parlamentin täytyy olla aina mukana päättämässä silloin kun on kyse konkreettisesta täytäntöönpanosta. Tässä on minun kysymykseni. Kiitos paljon. Grazie Albert, Luis. Kiitoksia Albert ja sitten Luis Capoles Santos ja sen jälkeen Brita Reimers. Obrigado, komissaari, pela sua presença mais uma vez nesta comissão. Kiitoksia komissaarille siitä, että olette jälleen täällä valiokunnassa läsnä. Olin ajatellut, että tai minulle sanottiin itse asiassa, että YMP-uudistuksesta ei täällä keskusteltaisi, vaan yksinkertaisesti komission ensi vuoden ohjelmasta. No, tietenkin te otitte esille itse sellaisia aiheita, jotka liittyvät YMP, niin jos sallitte, niin pyytäisin, että keskityttäisiin erityisesti muotoasioihin, joten haluaisin sanoa komissaarille, että parlamentin tasolla asiat etenevät oikein hyvin ja erityisesti olemme koordinoimassa toimintaamme hyvin, jotta saisimme aikaiseksi mahdollisimman yhdenmukaisen ja vahvan kannan tältä parlamentista. Olen täysin samaa mieltä kanssanne niistä prioriteeteista, mitä esititte. Ja tässä vaiheessa haluaisin esittää kaksi kysymystä. Ensimmäinen tuossa jo otettiinkin esille aikaisemmin kollegan suulla, ja se koskee maitoalan kehitystä. Lyhyellä aikavälillähän meidän pitäisi sanoa, pitäisi sanoa tai reagoida asiaan jollakin tavalla, koska tilanne on vaikea. Toinen kysymys, jonka haluaisin teille esittää, on seuraava. Eli mitä voitaisiin sanoa toisesta samankaltaisesta ongelmasta? Nimittäin munintakanojen häkkien koosta. Nimittäin tällä hetkellä meillä pitäisi olla kaikilla samankaltainen ongelma, nimittäin jäsenvaltiothan eivät tällä hetkellä noudata alan säädöksiä, joiden pitäisi astua no- voimaan 2013. Ja tällä hetkellä taloudellinen tilanne on hyvin vaikea lisäksi. Mitä mieltä komissio on ja mitä aikomuksia komissiolla on tämän asian suhteen? Reimers ensin sitten Jim Nicholson. Kiitoksia. Minua kiinnostaisi ensinnäkin se, että me tietysti täällä hyvin tiukasti teemme yhteistyötä esittelijät, varoesittelijät ja MEPit, mutta miten paljon te sitten keskustelette muiden komission jäsenten kanssa, koska hyvin monet muidenkin aiheaspektit tulevat mukaan tähän maatalousdebattiin, eläinten kuljetuksia, kuksista käydään keskustelua, eläinten pidosta käydään keskustelua. Tietysti tämä ei ole mikään ihan prioriteetti tai tärkein teema, mutta se kuitenkin vaikuttaa suuresti meidän keskusteluihimme ja minua kiinnostaisi, miten te nyt tämän talouskriisin puitteissa, jossa meillä on koko ajan yhä enemmän se ongelma, että ulospäin budjettipainetta on entistä enemmän ja yhä useammilla hallituksilla on vaikeuksia säästöpakettien läpiviemisessä ja oman budjetin aikansaamisessa ja silloinhan tämä budjettipaine kohdistuu myös maatalousbudjetteihin. Eli miten te voitte yhdessä kollegojen kanssa sitten vaikuttaa siihen, että tällä kaikella ei olisi niin negatiivinen vaikutus budjetteihin, kaikki, mistä täällä puhutaan, kaikki se täytyy myös rahoittaa. Eli jos me emme sitten kykene rahoittamaan kaikkea, niin meidän pitäisi myös pohtia sitä, että mitkä näistä seikoista jätetään vähemmälle, jos rahat eivät riitä. Komission negatiivinen luettelo tai lista siitä, että mitä tehdään, jos rahoja ei ole tarpeeksi. Jos me haluamme tehdä vastuullista politiikkaa, niin meidän täytyy myös pystyä erottamaan toisistaan kaikki se, mitä tavoitteita meillä on ja toisaalta sitten se, mihin on rahaa. Ja meidän pitää myös varautua siihen, että mitä tapahtuu sitten, jos rahaa ei tule tarpeeksi. Ja ehkä sitten siihen komission ja sen voisi myös antaa osviittaa että mitä sitten tapahtuisi, jos worst case scenario toteutuisi. Grazie Britta Jim. Kiitoksia Britta Jim Nicholson ja Martin Osling sen jälkeen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle ystävällisestä sanosta, joka kohdistuu tähän maitopakettiin. Vaikka tuo osa uudistusta tehtiinkin, kukaan ei kuvitellut, että muutoksen markkina tapahtuisi niin nopeasti maitomarkkinoilla. Hinnat muuttuvat nopeasti ja parhaillaankin ne ovat tippumassa ja tuotantokustannukset ovat matalat. Kaikki tiedämme, että maailman hinnat ovat määräävässä asemassa maitomarkkinoilla. Se, mitä tapahtuu Uudessa Sillanissa, tulee vaikuttamaan lumipalloefektiin tavoin myöskin Euroopassa. Esittäisinkin teille kysymyksen, tai Albert jo esitti kysymyksen, kuinka tarkalleen komissio seuraa tilannetta. Tämä ei ole samantyyppinen kriisi kuin aiemmin, enkä haluaisi nyt olla tuomiopäivän profeetta, mutta olen äärimmäisen huolestunut. Tuotantokustannukset ovat kasvaneet tuon ajan jälkeen, joten viljat eivät enää kestä, maitotilaiset eivät enää kestä uutta samantyyppistä kriisiä ja tulojen menetystä, joka joitakin vuosia sitten koitui heidän kohdalleen. Esittäisin teille tämän kysymyksen, koska komissio itse teki ehdotuksen, tosin silloin kun Fisher Böll oli vielä komission jäsen, ettekä niin te, silloin päätettiin poistaa kiintiöt. Nyt kysyisin tänään, vaikuttaako tämä nyt hyvältä päätökseltä? Tämä on se kysymys, joka meidän täytyy itsellemme esittää. Minä esitän tämän kysymyksen, koska tämä kysymys täytyy esittää. Onko hyvä ajatus nyt poistaa kiintiötä? Mitä te olette tehneet, mitä te aiotte tehdä valvoaksenne supermarkettien toimintaa? Koska supermarkettien toimien valvonta on tässä keskeisessä asemassa. Jokainen hallitus ja komissaari puhuvat kyllä hienoja sanoo, mutta kukaan niillä on valmis tekemään yhtään mitään tälle asialle. Ehkä pari muuta juttua vielä. Kiitoksia myöskin tästä pitkästä luettelosta teidän, teidän aikomustanne osalta, mutta valitettavasti poliitikkoina useinkin me käsittelemme nykytilannetta ja pyhät puheet usein painuvat unholaan uudistuspaketista toteaisin, että viljelijät ovat kurkkoa myöten täynnä kuunnellessaan uudistusehdotuksia. Nyt mitä tähän pakettiin tulee, lehdet kirjoittavat siitä, mitä te sanotte, mitä parlamentti sanoo, mitä neuvosto sanoo. Ja sitten viljelijät joutuvat kuuntelemaan tätä herra ties kuinka pitkään vielä, kun he loppujen lopuksi tietävät, mitä tulee tapahtumaan. Joissakin määrin viljet saadaan, täytyy saada vakuuttuneeksi siitä, mitä uudistukset tulevat muuttamaan tai eivät tule muuttamaan. Jonkinlaista suunnitteluvarmuutta tarvitaan, eikä pelkkää puhetta. Budjettiesittelijämme herra Lavia on paikalla. Tosiasia on, että niin kauan kuin ei tiedetä, kuinka paljon uudistuspakettiin menee rahaa, me olemme tässä limbotilassa, me, te ja neuvosto. Voimme puhua päivät pääksytysten, voimme ehittää ja sitten hienoja ajatusta niin kuin äh, Dantan ja Kapule Santos, mutta loppujen lopuksi, ennen kuin tiedetään paljonko budjetissa on rahaa, emme oikeastaan te- voi tehdä yhtään mitään. Ja lopuksi vielä aivan toinen aihe, joka liittyy epäsuotuisiin alueisiin. Huolimatta kaikista ongelmista, joita meillä on edessämme ja teidän esityksestänne, emme ole nähneet mitä ratkaisuja viimeisten 12 kuukauden aikana. Mikäli epäsuotuisia alueita nyt äh, sysätään hieman siksi, kunnes uudistus on tehty. Ehkä tämä olisi parempi kuin, että hoidetaan tämä asia puolivillaisesti, mitä karttoja ei ole nähty, ja ilman karttoja, mikä tehdään päätöksiä. Tämä on varma resepti uutta katastrofia varten. Grazie, Jim. Chiude. Kiitoksia, Jim. Ja sitten Martin Osling on koordinaattorista viimeisenä. Kiitoksia komission jäsen Ajattelin äsken, että en kuullut oikein, kun James Dickinson puhui kiintiöstä. Nämä ovat todella vallankumouksellisia näkemyksiä, mutta voin oikeastaan vain tukea häntä tuossa asiassa. Herra komissaari, me olemme nyt ihan lyhyessä ajassa joutuneet jo toiseen maitokriisiin. Äh, hinnat ö, äh, ovat suorastaan romahdusmaisessa laskussa ja minä toivoisin, että te vastaisitte kysymykseen siitä, olisiko teillä jotain muita vastauksia tähän tilanteeseen kuin se, että meillä on maitopaketti. Tämä maitopaketti ei ole vastaus tähän kriisiin eikä tule olemaan sellainen. Ja minua tosiaankin kiinnostaisi, että jos tuo raportti, jonka te tuotte, niin toivoin ja toivoisin, että maitoraportti asetettaisiin muiden asioiden edelle, niin e, että te voisitte siellä komissiossa miettiä, mitä tapahtuu maitokiintiön lopettamisen jälkeen. Me Euroopassa tarvitsemme määrää koskevaa säännöstelyä, ja jos tällaista määräsäännöstelyä ei tapahtua, niin sitten tämä kriisi kyllä vain pahenee ja asiat menevät todella huonoon jamaan. Me emme voi taas maksaa vientitukia, se tulee veronmaksajalle hyvin kalliiksi, ja sen takia minusta on hyvä, jos me täällä perustavanlaatuisesti vielä käsittelemme tätä teemaa, emmekä vain väheksy ja sano, että tuo on pieni kriisi, joka liittyy hintojen volatiliteettiin. Ei siitä ei ole kyse, vaan kyseessä on systeemikriisi maitomarkkinoilla. Olen iloinen myös siitä, ja tämähän on vähän samantyyppinen kuin viinimarkkinasäännös, ja siellä toivottavasti nyt tosiaan on jonkinlainen ö, täyskäännös tulossa ö, tällä hetkellä. Ö, tarvitaan rajoituksia. Kaikki muut paitsi komissio ovat sitä mieltä. Eh, komissio sanoo, että viinimarkkinoita pitää liberalisoida ja minä toivon, että korkean tason ryhmä ja pyydän, että parlamentti pääsisi siihen mukaan, päätyisi tulokseen. Siellähän markkinoiden säännöstely on myös hyvin järkevää. Ja te tiedätte myös, että parlamentilla on eri näkemys kuin komissiolla sokerimarkkinoista. Sielläkin tarvitaan vastauksia. Ja kun minä nyt mietin tätä koko keskustelua, niin selvää on, että me emme voi tätä ehdottoman liberalisaation tuota tietä loputtomasti kulkea. Me tarvitsemme markkinoiden säännöstelyä ja tämä varmasti uudistuspaketissa monissa kohdissa myös tulee hyvin selväksi. Sitten viherryttämisestä. Te tiedätte, että me ryhmänä periaatteessa suhtaudumme positiivisesti teidän ehdotuksiinne, mutta joissakin kohdissa minua kuitenkin ihmetyttää se, että tämä 7 prosentin sääntö näistä ekologisista alueista, niin komissio ei vieläkään ole kertonut, mitä kaikkia toimenpiteitä tämän 7 prosentin säännön alle tulee. Että niin kauan kuin tämä tilanne on näin epämääräinen, niin sitten avautuu ovi lukuisille spekulaatioille ja toivoisin, että te toisitte nyt tähän keskusteluun jotain selkeyttä ja esimerkiksi se, mitä Kopako Tseka sanoi, eh, teidän pitäisi päättäväisesti toimia tässä asiassa. Ja ongelmat ovat osittain myös peräisin siitä, mikä teidän lähestymistapanne uudistuksessa on ollut. Ja nyt sitten pitäisi erotella perustuen ja viherryttämiskomponentin välillä. Minun mielestäni ne kuuluvat kyllä yhteen. Ei meidän pidä perustukea ja viherryttämiskomponenttia erottaa toisistaan. Ei, ne kuuluvat yhteen ja tämä on tärkeä osa tulevaisuuden YMPtä. Sitten vielä viimeiseen kohtaan, josta puhuitte eilen, monet ö, ö, puhuivat siitä, että komissio ei ilmeisesti ole lainkaan valmis ehdotuksissaan ö, proteiinivajetta käsittelemään EU-ssa. Ö, Minusta on kummallista, että juuri tässä asiassa sitten tuodaan VTO-argumentteja tähän ja sanotaan, että se ei ole VTOn kanssa yhteensopiva asia. Meillä on Euroopassa proteiinivaje, emmekä me voi sitä hyväksyä. Kun 80 prosenttia soijasta on tuontisoijaa, niin kyllähän komissionkin pitäisi tämä tajuta. Ja sitten he vain sanovat, että tämä ei sovi yhteen VTOn kanssa. Tämä on mielestäni liian yksinkertaista. Kyllä tähän jotain ratkaisuja pitäisi löytää. Ja sitten vielä yksi ihan ihan viimeinen kohta, josta äskenkin jo puhuttiin, miten komissio ö, käyttäytyy trilogeissa. Voin vain ilmaista ihmetykseni siitä, että trilogeissa komissio hyvin usein asettuu neuvoston puolelle, vaikka meidän mielestämme joissakin tietyissä kysymyksissä, jos ajatellaan Lissabonin ö, sopimuksen toimeenpanemista, niin olisi parempi ja oikeampi, että komissio olisi vähintäänkin neutraali, ellei sitten jopa parlamentin puolella. Minähän olen ö, ö, luomuviljelyn ja luomumaatalouden suhteen mukana noissa trilogikeskusteluissa ja tämä minua nyt hiukan ihmetytti. Kiitoksia. Bene, grazie Martin. Adesso... Kiitoksia Martinille. Nyt sitten koordinaattorien puheet on puhuttu. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä ja pyytäisin pitämään kommentit kahdessa minuutissa, koska muuten komissaarilla ei ole mahdollisuutta enää vastata. Sikarenski ja sitten Pavostankos, kaksi varapuheenjohtajaa ensiksi informację o harmonogramie prac nad WPR na najbliższy okres. Niin, haluaisin hieman aikatauluja työn toteuttamisesta. Se olisi hyvä ajatus. Dantan tässä käsittelikin jo yleisten asioiden neuvoston asialistaa. Siellähän käsitellään hyvin vakavia asioita ja siitä on luvassa merkittäviä kannanottoja, mutta koskeeko se myös maataloussektoria haluaisin tietää. Ja kolmanneksi, missä määrin tämän keskustelun jälkeen olette ehkä muuttaneet mieltänne tai ajatuksianne YMP-reformin suhteen? Jos nyt ajatellaan viherryttämistä, voitaisiinko sitä yksinkertaistaa niin, että se olisi hyödyllisempää maanviljelijöille ja saisi aikaan myös tuottoa samanaikaisesti, kun vähennettäisiin byrokratiakustannuksia. Ja sitten tässä puhutaan myös kaupunkipolitiikasta. Euroopan unionin kaupungit ovat olleet kovin aktiivisia ottaessaan esiin maatalouskysymyksiä. Kaupungit ovat tehneet kovasti työtä rahoitus avun saamiseksi EUn unionilta ja se liittyy myös meidän sektoriimme. Ja asetus 203 tältä vuodelta tuottajien rahoittamiseksi. Tällaisten ryhmien tai yritysten toiminta tulee hyvin hankalaksi, eikä ole aivan selvää, mihin tätä asetusta sovelletaan erityisesti kun kyseessä on väliaikaiset määräykset. Tulkintaongelmia on, ja komissio ei ole antanut minkäänlaista neuvoa tämän suhteen, eikä myöskään sallinut keskustelua osapuolten välillä. Tämä asetus otettiin käyttöön ja pantiin täytäntöön eikä se toimi asianmukaisesti. Tämä liittyy myös maidon tuotantoon. Mielestäni tarvitsemme komissiolta jonkinlaista tietoa siten, että emme joutuisi odottamaan vuoden loppuun. Nimittäin maitotuotannon tilanne on äärimmäisen hankala. Ja jos asiat vielä lykkääntyvät, se maksaa meille entistä enemmän. La parola a Papa. Kiitoksia ja sitten Papa Stankos ja sen jälkeen Taravella. Θα ήθελα Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja onnitella komissaari Cholosia tästä erittäin hienosta tilannekatsauksesta, jonka hän antoi meille sen osalta, mitä voimme odottaa komissiolta. Tämä on erittäin tärkeä katsaus, koska me tulemme tekemään komission kanssa yhteistyötä toimielten väliseltä pohjalta. Täytyy ottaa huomioon, että maatalouden tuotantokustannukset ovat kasvussa. Eurostatin mukaan kokonaiskasvu kautta Euroopan on huomattavaa. Se on kustannukset kasvanut jopa 40 prosentilla vuosien 2020 välillä. Samanaikaisesti kaikki muutkin maksut ovat maksaneet, kasvaneet ei 40 prosenttia, tosin vaan 25 prosentilla. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijän on vaikeaa saada pankista lainaa. Luoton saanti on vaikeutunut huomattavasti. Ja mikä tarkastellaan sieltä Kreikan näkökulmasta ja tuntatukustannuksia, siellä voidaan havaita, että luottoa ei enää saa, vaan kaikki maksut pyydetään aina maksettavaksi käteisellä. Viljelijöiden on siksi vaikeaa jatkaa toimintaansa. Komission täytyisi ryhtyä toimenpiteeseen EU-tasolla, jotta voitaisiin helpottaa viljelijöiden luotonsaantia. Esimerkiksi siten, että mahdollistetaan erinäiset toimet samantyyppiset tukitoimet, jotka kohdistuvat esimerkiksi PK-yrityksiin. Kiitos. Ja sitten Tarabella ja sen jälkeen Frank Garcia. Des sujets ont déjà été abordés, je ne vais pas y revenir. Je voudrais... Niin, minä haluaisin ottaa esille hyvin perustavanlaatuisen seikan Salvatore Caronin mietintö, toisen esiin vähän aikaa sitten. Se on tuhlaaminen 90 miljoonaa tonnia ruokaa katoaa, se, on, se haaskataan puoli kiloa per päivä per kuluttaja ja kuluttaja on vastuussa, mutta jos otetaan huomioon varastointi, liikenne, myynti ja sitten kuluttaja, niin tämä hävikki on aikamoinen ja tämä on suurta tuhlausta. Minä haluaisin tietää, miten tämä elintarvikehaaskauksen vastainen teemavuosi liittyy tähän ja millaisia toimia komissio, miten komissio aikoo pohtia tätä kysymystä vuonna 2012 tai 2013 tämän oma-aloiten mietinnön nojalla. Kiitos. Garcia ja sen jälkeen Kastinger. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin kiittää komission jäsentä siitä, että korkean tason viiniryhmä on jo perustettu 15.11. viime vuonna. Minä jo odotin kun hän sanoi, että kaikista voidaan keskustella, mutta tällä hetkellä minä olen tästä kiitollinen. Sitten oliviöljyryhmä, viitehinnat ovat nimittäin täysin vanhentuneita ja sektorilla on hyvin, hyvin suuria vaikeuksia varsinkin kun kilpailunormit eivät suojele oliviöljysektoria ainakin omassa maassa, niin kilpailuviranomaiset ovat hyökänneet tämän sektorin kimppuun aivan suoraan. No, eli olisi mielelläni kuullut jotain tästä oliviöljysektorista ja siitä, miten kilpailuasioissa voidaan toimia, jotta pystyisimme tekemään yhteistyötä. Ja vielä yksi asia, haluaisin kuulla jotain tuottajien ja teollisuuden välisistä suhteista elintarvikeketjusta ja tuosta hintaobservatoriosta, jota tässä parlamentissa parlamentissa on jo monta kertaa vaadittu, eh, koska täällä käytetään valtaa väärin ja elintarvikeketjun eri osien välillä pitäisi olla suurempi tasapaino. Ja totta kai on, haluaisin puhua myös maitokiintiön puolesta. Se on ehdottomasti yksi tavoite eh, sokerin ja viinin ohella, eh, jotta meillä voi olla kestävä tulevaisuus. Kiitos. Kiitoksia kollega, hyvin pysytte ajassa. Ja sitten olisivat Kostinger ja sen jälkeen Bove. Kiitoksia, herra komissaari. Monia kysymyksiä esitettiinkin jo epäsuotuisista alueista. Tilanne on siellä termissä, että miten selkeyttä tilanteeseen ja, ja komissio katsoo, että meillä ei ole mahdollisuutta edes saada oikeutta päättää epäsuotuisesta alueesta. Emme voi tehdä päätöstä niin kuin me nähdään simulaatiot ja niiden tuottamat kartat. Mitä maitomarkkinoihin tulee? Olemme nähneet, kuinka tilanne on kehittynyt viime aikoina. Nyt tarvitaan pidemmän aikavälin strategiaa. Erityisesti minä kiinnostaisi tämä lausuma, joka liittyy tähän pehmeään laskuun, josta aina puhutaan komission puolella. Joissakin jäsenvaltioissa kyse on suuren luokan ongelmasta – tämä supermaksu. Tähän haluaisin selvennystä. Sitten vielä yksi kysymys komission suuntaan. Tämä liittyy proteiinipulaan ja proteiinitilanteeseen Euroopassa. Mikä teidän näkemyksenne on? Olisi hienoa kuulla, mikä komission vastaus on tähän tilanteeseen, joka on epätyydyttävä, tai Emi Salmanin vastaus on epätyydyttävä. Mihin ponnistuksiin komissio aikoo ryhtyä maatalouspolitiikan uudistuksen puolella, jotta tuontiriippuvuudesta päästäisiin eroon ja tästä valkuaispulasta. Mihin toiminnataan ryhtyä? Vastauksissanne, komissaari, te olette viitanneet siihen, että nykytuotanto on liian kallista ja Euroopan tuotannon kasvattaminen tuo tiettyjä seuraamuksia. Kuitenkin viljat ovat katsoneet, että tämä olisi mielenkiintoista, varsinkin markkinoilla on kysyntää ja minun nähdäkseni kysyntä on erittäin suurta, joten absoluuttinen proteiinivaje tässä nyt valkoisvaje vallitsee. Komissio, komissio viittaa suurempaan tuontiin. Onko mitään muita toimia lupamenettelyiden osalta ja mitä esteitä on ollut kehityksen tiellä. En oikeastaan ymmärrä komission antama vastausta, koska tiedän hyvin, että konkreettista työtä tarvittaisiin ja hyvää strategiaa tulevaisuutta silmällä pitäen valkuaispulan poistamiseksi. Kiitoksia Jose Bove ja sitten Gracia Perez. Niin, en nyt halua kauhean pitkästi puhua maitokriisistä. Siitä on jo puhuttu, eikä myöskään viljelyoikeuksista, mutta täällä oli pari tärkeää instrumenttia, joista toinen koski maaperää ja toinen tuotantomääriä mutta me olemme sellaisessa logiikassa kyllä joutuneet umpikujaan, jossa näitä työvälineitä, työkaluja pitää pois saada, kun eh, Uusi-Seelanti, joka tuottaa vain yhden prosentin maailman eh, maidosta, pystyy eh, saamaan aikaan epävakautta hinnan suhteen. Se nyt on melkoinen tilanne. Miten voisimme hallinnoida näitä volyymeja niin, että maidon hinta voitaisiin taata sisämarkkinoilla? Tämä hetkinen kriisi osoittaa hyvin selvästi, että tämä ongelma tämän kaltaisia ongelmia voi tulla muidenkin tuotteiden suhteen. Meillä tarvitsemme globaalia emmekä pelkästään sektoriaalista lähestymistapaa ja mitä tulee viinin viljelykriisiin, niin tässä samaisessa salissa muutama viikko sitten eurooppalaiset ja kansalliset parlamenttien jäsenet ja jotkut ministeritkin hyvin selkeästi puolustivat yhteistä kantaa tässä kysymyksessä. Kaksi muuta keskustelua, joista täällä ei ole puhuttu, mutta se johtunee myös aikarajoituksista nimittäin Mercosur-kysymys, joka on edelleenkin suuri huolenaihe meidän parlamentillemme ja maanviljelijöillemme, ja siinäkin asiassa meidän pitäisi päästä eteenpäin avoimesti, ei suljettujen ovien takana. Ja vielä viimeinen seikka. Vuosi 2013, sen pitäisi olla sellainen vuosi, jolloin myös maataloustuotteiden edistämispaketti täytyy saada eteenpäin jos puhutaan maidosta, vihanneksista ja hedelmistä koulussa, niin se on tärkeää myös. Sitten paikallisidentiteetti miten äh, laatu otetaan mukaan kaikkiin näihin keskeisiin elementteihin, entä sitten äh, kansan terveys. Kaikki nämä ovat hyvin tärkeitä maanviljelystuotteiden äh, edistämisargumentteja. Kiitos. Sitten seuraava puhuja, Mäkenes hänen jälkeensä. Agradecer al comisario la presentación eh, que nos ha hecho con respecto al programa de trabajo. Y... Niin, kiitoksia tästä työohjelman liittyvästä. Halusin vain yhteen kysymykseen vielä puuttua juttua, johon lyhyesti viittasitte, herra komission jäsen, ja puhun laadusta, tarkoitan laatua. Kuten tiedätte, me olemme jo käytännöllisesti katsoen vuoden ajan neuvotelleet neuvoston kanssa tästä laatupaketista, ja haluaisin korostaa, että laatupaketissa on kaksi eri asiakirjakokonaisuutta laatuskeemoista ja sitten markkinointistandardeista. Me emme ole niiden suhteen vielä neuvoston kanssa aloittaneet neuvotteluja, koska neuvostolla ei ole mandaattia standardeja markkinointistandardeihin ja mitä tulee sitten laatumalleihin, niin tämä parlamentti ja tämä komissio on osoittanut suurta joustavuutta siinä, että näitä, nämä neuvottelut on saatu päätökseen. Totta kai meillä on ollut myös komission hyvin lojaali yhteistyö koko tänä aikana. Ja minun mielestäni nyt kuitenkin on tullut jo se hetki, jolloin pitäisi katsoa, pääsisimmekö me tässä asiassa päätökseen ja loppuun. Meillä on epävirallista tietoa siitä, että jonkinnäköisiä, jonkinnäköistä liikettä viime viikolla neuvostossa olisi tapahtunut ja yksi asiakirjakokonaisuus olisi liitetty toiseen siellä ja minua kiinnostaisi tietää, mm, onko komission puolella tukea siihen lähestymistapaan ja näkökantaan, joka meillä tässä valiokunnassa on jo pitkään ollut volyymien eli tuotantomäärien hallinnoinnin suhteen suhteen. Kuten tiedätte, tämä on ihan perustavanlaatuinen kysymys tälle valiokunnalle ja minä haluaisin tietää, tulemmeko me tässä asiassa saamaan komission ja komission jäsenen tuen, jotta tosiaan päästäisiin näissä asioissa lopulliseen sopimukseen. Kiitoksia. Benissimo, Irace. Bene, adesso me... Kiitoksia. Sitten McGuinness ja sen vielä Danten. Uh, thank you, Chair. Uh, thank you, Commissioner, for being... Kiitoksia komissaarille läsnäolosta. Yritän puhua hyvin lyhyesti. Jos voisitte, niin kommentoisitteko korkean tason ryhmän ennakoitua raporttia koskien jakeluke- elintarvikkeiden jakeluketjua? Itse ja muutamat kollegat ovat käsitelleet tätä asiaa epämuodollisesti ja viittaisin tässä kokoukseen, joka järjestetään heti tämän kokouksen jälkeen. Siinä tarkastellaan erilaisia lainsäädäntöjä ja täytäntöönpano säädöksiä ja malleja eri Euroopan maissa koskien elintarvikejakeluketjua. Mitä tulee lähiruokaan, niin minusta tuntuu, että tuottajien täytyisi päästä paremmin markkinoille. He tarvitsevat paikallismarkkinoita kyllä, mutta he tarvitsevat laajempaa penetraatiota tuotteilleen markkinoille. Ja toisaalta taas sitten säädökset ovat hyvin, tärkeitä, äh, hyvin tiukkoja tällä alalla, eli tämä on ongelma. No sitten maitosäädöksistä meidän pitäisi, tai maitokiintiöistä meidän pitäisi muistuttaa itseämme, että maitokriisi syntyi silloin, kun kiintiöt olivat käytössä. Ja ne, jotka katsovat, että kun kiintiöitä ei ole, kriisiä ei enää tule, niin tarvitaan hieman keskustelun lisää äh, hienosyisyyttä ja äh, tarkkuutta. Eurooppa ei ole mikään saari, siihen vaikuttavat maailmanlaajuiset asiat. Eli pitäisikö meidän toimia itse, itseksemme silloin, kun koko maailma kuitenkin meitä ymmärtöi, ympäröi ja koko maailmassa elintarviketurvallisuus on tärkeä kysymys, niin täytyy ottaa sekin huomioon. Ja me emme ole myöskään keskustelleet tarpeeksi hintojen heilahteluista ja mitä sille voitaisiin tehdä. Ja sitten täällä viitattiin tähän soft landingin, landingin pehmeään laskuun silloinkin, kun Eurooppa on ylittänyt kiintiönsä runsaasti, niin pitäisikö teidän, kes, teidän esittää asiasta oma kertomuksenne jossakin vaiheessa ennen vuoden loppua? No niin, kiitoksia. Ihan lyhyesti viimeiset Dantan ja Sarvamaa lopuksi. Kolme seikkaa. Uskoakseni, herra komission jäsen, 21 niin heinäkuuta mennessä emme saa sitä hoidettua, ellei sitten komission kollegiossa keskustella maatalous elintarviketuotannosta, yhteisestä maatalouspolitiikasta uudistamisesta. Teidän täytyy päästä saada edistystä aikaan tällä välin. Mitä tulee sitten aikatauluun hedelmien osalta? 2013 vaikuttaa kovin kaukaiselta, kun tarkastellaan tämän alan realiteetteja. Eikö tässä voitaisiin saada hieman asioita edistymään? Ehkä voitaisiin aikataulua nopeuttaa parilla kuukaudella. Muutama kommentti sitten vielä maidosta sen perusteella, mitä juuri kuulin. Jim Nicholson puhui tästä erittäin valtaisäännön rahoitu mukana neuvottelemassa asiasta, ja maitoalue pitäisi saada kuuden kuukauden aikavälillä vähintäänkin suunnittelua varmuutta, jotta saataisiin tuottajille hieman varmemmat olot. Thank you, Mr. President. Um, in my view, uh, flexibility... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni lähentymiskysymyksissä tarvitaan enemmän joustavuutta. Olisitteko halukkaita miettimään uudelleen esimerkiksi sellaisia aspekteja, että lähentymistä pitäisi soveltaa paikallisesti ja alueellisesti olosuhteista riippuen, koska nehän vaikuttavat asian. Tai voitaisiinko mennä siirroissa yli 10 prosentin? Olisiko se mahdollista Mis, missään olosuhteissa? Olisitteko valmiit keskustelemaan siitä? Ranevesh ja Alves. Anves ja Alves. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että en pystynyt olemaan paikalla komission jäsenen. Eh, puheen aikana olin toisessa valiokunnassa eh, puolustamassa toista mietintöä. Minä haluaisin nostaa esiin muutamia kysymyksiä, kun olette täällä paikalla komission jäsen ja haluaisin tietoa joistakin erityisistä huolenaiheistani. Yksi niistä liittyy epäsuotuisiin alueisiin ja niiden rajoittamiseen tai määrittelemiseen. Tästä kysymyksestä olemme keskustelleet jo vaikka kuinka kauan ja meillä on komission ehdotus kahdeksasta biofysikaalisesta kriteeristä. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että näiden kriteerien yli meidän täytyy artikuloida nämä kriteerit ja yhdistää ne sosioekonomisiin kriteereihin, kuten esimerkiksi eristyneisyys, pitkät välimatkat keskuksiin, eristyneis, alueiden eristyneisyys, niiden pitkä välimatka mantereeseen. Tällaisetkin aspektit on otettava huomioon. Meidän ei pidä katsoa vain objektiivisia biologisia ja fyysisiä kriteereitä, jotka saattavat saada aikaan sellaisen hyvin erilaisen epäsuotuisien alueiden määritelmän kuin se, miten kansalaiset tämän asian havaitsevat ja kokevat nahoissaan. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy 25 prosentin veden kulutuksen vähentämiseen komission ehdotuksessa. Tämä koskisi kaikkia uusia hankkeita. Tämä on erittäin restriktiivinen toimi, erittäin rajoittava toimi, koska se tekee mahdottomaksi sellaiset uudet, kastelu, uudet kasteluprojektit, se tekee mahdottomaksi teknologisen modernisoinnin ja siksi, arvoisa komission jäsen, te olette varmasti kuullut monia vetoomuksia siitä, että tätä teidän, tämä teidän kantanne tar- tarkasteltaisiin uudelleen, että tarkastelisitte sitä uudestaan ja pohjaisitte kantanne vakaaseen tietoon. Onko teillä kenties jotakin vaihtoehtoa, jonka voisitte meille esittää tuolle 25 prosentin tavoitteelle? Haluan vielä sanoa, että olen iloinen siitä, että olette muuttanut kantaanne maitokiintiöistä. Meillä on ollut kriisi äh, kiintiöiden suhteen ja äh, nyt haluaisin kuulla, kuinka vakava seuraavasta kriisistä tulee, jos kiintiöitä ei ole. Ehkä joillakin alueilla maidontuotanto tuotanto tietysti lakkaa eh, sellaisilla, jotka eh, ovat täysin riippuvaisia maidosta, kuten esimerkiksi Atsorit. Kiitos. 30 sekuntia. Nyt on vielä Aaltosille 30 minuuttia, eh, anteeksi sekuntia. Kiitoksia. Te puhu, puhuitte, arvon herra komissaari, markkinoista. Te puhuitte markkinoiden vapauttamisesta – ja että tämä on aloitettu kahdessa tapauksessa. Toisaalta kysyntää esimerkiksi maitotuotteiden osalta halutaan säännellä. Ja te viittasit myöskin kauppasopimuksiin esimerkiksi merkosurmaiden kanssa. Tämä on tietenkin kaikki osa globaalistumista. Entä sitten globalisaation rahasto välineenä? Nyt vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä sen käyttö on pois suljettu mahdollisuus näissä olosuhteissa on kuitenkin viljelöiden vaikeaa saada elantoaan viljelyksestä. Eikö ettekö te voisi toimia nopeammin heidän puolestaan? Kiitoksia kaikille kollegoille. 17 puheenvuorossa, puheenvuoro 45 minuutissa on itse asiassa aika hyvä tulos. Nyt sitten komissiossa, kun puheenvuoroja käytetään, niin niitä käytetään ainakin 27 vähintään, eikö niin? Mutta nyt sitten komissaari saa tilaisuuden vastata. Bien sûr, vous êtes euh, là, on doit de parler. Sauf que euh, on avait... Me olimme... Ö, äh, ö, äh, tämän kokouksen oli määrä loppua puolelta ja minä sain puheenvuoron minuuttia ennen kokouksen loppumista. Minä voisin istua täällä vaikka kaksi ja puoli tuntia, mutta ensi kerralla minä toivoisin, että varattaisin tarpeeksi aikaa, jotta voin myös vastata teidän kysymyksiin. Minä olen usein turhautunut siitä, että joudun vastaamaan niin nopeasti, enkä pysty yksityiskohtaisia vastauksia antamaan. Ei minun ongelmani ole se, että jään tänne istumaan pidemmäksi aikaa, mutta jos te sanotte, että komission jäsen, olkaa hyvä ja tulkaa tänne tunniksi, niin minulla saattaa sitten olla muita asioita aikataulussa tämän jälkeen, mutta jos te pyydätte minut puoleksitoista tunniksi, niin kyllä minä tulen puoleksitoista tai kahdeksi tunniksikin. Tämän huomautuksen haluan vain esittää. Te tiedätte, että minä olen aina hyvin avoin te- keskustelemaan teidän kanssanne ja niin käyttämään niin paljon aikaa kuin se on tarpeen. No niin, sitten maitoon. Ne tiedot, jotka meillä tällä hetkellä on käytettävissämme, eivät viittaa siihen tosiseikkaan, että olisi olemassa samankaltainen kriisi kuin vuonna 2009. Pikemminkin olisi kyse fluktuaatioista, vuoden aikoihin liittyvistä fluktuaatioista. Tällä hetkellä olemme 34 sentissä. Vienti tuntuu vetävän hyvin ja voin suhteen ensimmäinen kolmatta alkaen tämä interventio on auki, kuten on vuosittain tarkoitus tehtykin ja tehtykin. Eli tämä on se tilanne ja minä olen myös keskustellut joidenkin alueiden, Euroopan alueiden maidontuottajien kanssa ja minä seuraan tarkasti, mitä tällä saralla tapahtuu ja tulen tutkimaan viimeisimmät tiedot nähdäkseni, voidaanko puhua vahvasta tendenssistä tällä hetkellä. Sitten hallinnointijärjestelmistä, kuten Rova McGuinness sanoi, kiintiö, maitokiintiö nimenomaan johti, tai maitokiintiön kanssa jouduttiin 2009 kriisiin, ja tällä hetkellä meillä edelleen nuo maidot, maitokiintiöt on. Herra Nicholson nosti myös tämän kysymyksen esiin. En tiedä, kysyikö hän asiaa minulta vai neuvoston jäseniltä tai omilta kollegoilta, jotka päättivät tämän kiintiön poistamisen, koska maitokiintiön suhteen, kuten herra Roslingen sanoi, jos komissio muuttaa kantansa, niin minä muistutan teitä vielä kerran, että nämä ovat neuvoston päätöksiä totta kai komissio voi tehdä ehdotuksia mutta komissio on tehnyt ehdotuksia ja sitten neuvosto on niistä äänestänyt. Eli aina kun komissiota pitää osoittaa sormilla, kun eh, lainsäätäjä tai on tehnyt päätöksiä. Aina sanotaan, että komissio on tehnyt päätöksiä, komissio ei halunnut eh, kiintiötä ja mm, tästä ovat kuitenkin ministerit neuvostossa äänestäneet ja tämä päätös oli mahdollinen ministerien äänestystuloksen takia. Minä olen aina ollut avoin, avoin keskustelemaan näistä ja todiste siitä on se, että olen tehnyt viinisektorille tämän ehdotuksen viinisektorin suhteen ja eh, tämän enkä halua nyt sanoa siitä tarkemmin. Jäsenmaiden asiantuntijoiden sallikaa minun olla puhumatta tästä enempää, kun parhaillaan korkean tason ryhmä siitä keskustelee. Ensin täytyy kuulla heidän työnsä tulokset viljelyoikeusjärjestelmän, samankin viljelyoikeusjärjestelmän puitteissa on ongelmia, voi olla ongelmia ja meillä on kymmeniä erilaisia viljelyoikeusjärjestelmiä. Onko se nyt sitten tehokas hallinnointijärjestelmä ja markkinajärjestelmä meidän markkinoidemme kanta. Eli jos meillä on jonkinlainen järjestelmä, niin miten siitä saadaan tehokas? Se on mielestäni keskeinen kysymys ja sama koskee myös maitosektoria. Päätös on tästä asiasta jo tehty. Pöydälle on nostettu myös maitopaketti, josta neuvosto ja parlamentti ovat äänestäneet. Minä itse en muista, että parlamentti olisi tuolloin erityisesti insistoinut, että maitokiintiöt pitää saada takaisin. Se ei ollut mitenkään keskeinen kysymys, josta silloin olisi keskusteltu, herra Nikolson. Tehän olette tämän aiheen esittelijänä. Minä en sano, että olen vastaan, puolesta tai vastaan, minä vaan sanon, että tästä ei tuolloin keskusteltu. Eli ei aina komissiota pidä osoittaa sormella. Meillä on nyt tämä uudistus pöydällä ja minun mielestäni meidän täytyy keskustella siitä, mitkä ovat markkinoiden hallinnointijärjestelmät, jotka sopivat nykyiseen tilanteeseen. Eli jotta lyhyellä tähtäimellä maitosektorilla seuraan tarkkaan tilannetta ja katsomme, onko olemassa voimakas, raskas tendenssi tässä hinnan alennusasiassa. Ja globaalisti ajatellen Eh, näiden järjestelmien, joko kiintiöjärjestelmien tai eh, volyymiperusteisten järjestelmien seuraaminen. Neuvosto on tästä ratkaisunsa tehnyt. Maitosektorilla on mahdollisuuksia. Minä olen sitoutunut tähän ja minä olen nyt aloittamassa tutkimuksen siitä, mitä vaihtoehtoja on vuoden 2015 jälkeen jotta Euroopan tasolla markkinoita voidaan hyvin hallinnoida. Heti kun tämä tutkimus saadaan päätökseen, tuon tämän analyysin teidän nähtäväksemme, kuten tein viinisektorinkin suhteen, aivan avoimesti niin, että kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä ja voimme niistä keskustella. Mutta haluan sellaista tietoa, joka liittyy nykypäivään eikä menneisyyteen ei ole ö, mielekästä ö, millä hinnalla hyvänsä säilyttää jotakin sellaista, mikä on 20 vuotta sitten päätetty. Sitten epäsuotuisat alueet ja useimmat teistä, useatkin teistä nostivat tämän kysymyksen esiin. Komissio on valmis tuomaan pöydälle ne tiedot, joita meillä on käytettävissä jäsenmaista ja antaa ja komissiolla on ja jäsenmaiden lupa antaa näitä tietoja käyttöön. Se ei ole ollut aikaisemmin mahdollista. Komissio on koko ö, työntekijöidensä voimalla näitä tietoja yrittänyt tuoda esiin ja näistä tullaan keskustelemaan ja sen jälkeen varmaan voidaan sitten miettiä, millä tavalla niitä sovelletaan tai ollaan soveltamatta, mutta sen idean kehitteleminen että tämä täytyy siirtää myöhemmäksi 2015-2016, niin silloin taas muutettaisiin kesken kaiken työskentelymenetelmää tai, ö, tai epäsuotuisten alueiden määrittelymenetelmää. En usko, että se on kenenkään intressissä. Kyllä meidän tehtävämme ja valvollisuutemme ja intressimmekin on saada aikaan päätös tässä asiassa mahdollisimman pian. Sitten yksityiskohtaisemmat kysymykset YMPn uudistuksesta. En nyt ö, voi tällä hetkellä sanoa lähteä vastaamaan, mihin myönnytyksiin komissio voi lähteä sellaisten tarkistusten suhteen, joita ei ole vielä esitetty. Minä voin täällä muodollisesti maatalouskomissaarina muodollisesti vastata kysymyksiin ja sitten kun näen, minkälaisia asioita te olette nostaneet pöydälle ja minkälaisia muutosehdotuksia teidän keskuudestanne on noussut, herra Kapolas Santosin kanssa olen jo keskustellutkin näistä Herra Dantam ei ole paikalla, hänenkin kanssaan olen keskustellut ja herra Lävian kanssa. Ja minä seuraan tätä tilannetta hyvin tarkoin. 7 prosentin sääntö, herra Desi mutkin muutkin nostivat tämän esiin. Minun tietääkseni viime perjantaina ö, komissio julkisti epävirallisen asiakirjan, joka on käsittääkseni jaettu kaikille, joten teillä on jo vähän täsmällisempiä elementtejä siitä, miten tämä 7 prosentin asia nähdään komissiossa. Ja totta kai keskustelu tästäkin asiasta jatkuu. Äh, Mitä tulee täytäntöönpanon säännöksiin ja niiden linjaamiseen keskenään takkalainsäädännön kanssa – komissio, neuvosto ja parlamentti, mikä tarkastellaan niiden asemaa, niin vaikuttaa siltä, että jotkut sanovat, että komissio on pikemmin lähempänä neuvoston kantaa kuin parlamentin kantaa. Me täytyy löytää ratkaisu, joka toimii. Mitä tähän linjaamiskysymykseen tulee, viime vuoden lopulla oltiin jo lähellä kompromissia. Tämä ei ole vielä vahvistunut, mutta komissio oli silloin valmis osoittamaan joustavuutta, jotta löydettäisiin ratkaisu, joka myöskin vastaisi parlamentin pyyteisiin asian osalta. Mitä täytäntöönpanosäännöksiin tulee ja delegoituihin säännöksiin, mikäli komissiolla ei ole mahdollisuutta toimia nopeasti, silloin komissio ei pysty nopeasti ryhtymään tarpeellisiin toimiin, joten komission kannalta katsottuna meidän täytyy olla var, varmita siitä, että komissio on toimintakykyinen ja neuvosto ja parlamenttikin tätä peräänkuuluttavat. Meidän täytyy joskus toimia hyvinkin nopeasti. Ja mikäli on täytäntöpäinen säännöksistä kyse, silloin ei välttämättä voi toimia riittävän nopeasti, mikäli meidän annetaan valtuuksia tätä varten. Siipikarja sitten sitten ja kysymys, jokahan tähän liittyi. Tehän tiedätte, että kyseessä ovat päätökset, jotka neuvosto teki. Ja komission tehtävänä on varmistaa, että päätöksiä pistetään täytäntöön. Emme voi muuta tehdä. Kyse on eläinten hyvinvoinnista, joka myöskin huolestuttaa Euroopan kansalaisia. Emme minä voi muutoin vastata, kun me pistämme sääntöjä täytäntöön, koska Rova Reimers ei ole vielä paikalla. Ja vaikka hän esitti kysymyksen, joka liittyy kaikkiin näihin velvoitteisiin ja kuinka sitten budjetissa suhtaa budjetti, budjetin jälkeen tehdään asiat toisen kuin mikäli budjettia leikataan. Meidän täytyy tarkastella tarpeita ja myöskin kunnioittaa tiettyjä normeja. Lainsäädäntö, autoriteetti, lainsäädäntövalta ja sen käyttäjät, heidän tehtävänään on sanoa, mitä velvoitteita annetaan viljelijöiden kontolle ja sen tarkastaa rahoituspuolta. Komissio tekee tehtävänsä, se tekee ehdotuksia, jotka mahdollistavat sen, että voidaan mennä teidän haluamanne suuntaan. Mutta mitä sitten pitäisi YMPn puolella leikata, mikäli budjettia leikataan? Komissio on esittänyt talousarvion, joka mahdollistaa sen, että tavoitteisiin, YMPn tavoitteisiin voidaan päästä. Pitkän aikavälin suunnittelu ei riikaa pitäisi keskittyä nykyhetkeen, vaan antaa myöskin suunnitteluvarmuutta. Tämä on herra Nikolsonin kysymys. Tehtävämme on myöskin ajatella pitkällä aikavälillä. Tämä ei tarkoita sitä, että aina annetaan uudistusehdotuksia ja sen vuoksi, että lisätään vain suunnitteluvarmuutta, olipa sitten maitosektorista, hedelmän takavienen sektorista tai mistä tahansa sektorista kyse takaviinisektorista. Tarkoituksena pelkästään luoda varmuutta sektorille, vaan myöskin selventää asioita ja tehdä ehdotuksia, jotka ovat tarpeellisia sektorin kannalta katsottuna. YMPn uudistamisen yhteydessä tarkoituksena ei ole pelkästään luoda varmuutta, vaan joskus päinvastoin selventää asioita niiden huomioiden perusteellakin, jotka maanviljat itse ovat esittäneet. Hoislingille vastaisin, että nyt voin ehkä toistaa se, mitä sanoin aiemmin. Kun on kyse istutusoikeuksista tai viljelyoikeuksista tai kiintiöistä tai volyymin sääntelystä ylipäänsä, silloin kun tulin, pääsin komissaariksi, jo silloin, silloin ilmaisin olen suhtautuvani avomielisesti tämän tyyppisiin kysymyksiin, mutta komission tehtävänä ei ole aina osoittaa sormella sellaisten toimien osalta, jotka ovat yhteislainsäätäjien päättämiä asioita. Uskoakseni joku kunkin toimielimen täytyy tehdä oma tehtävänsä ja ottaa oman vastuunsa tekemistään päätöksistä. Maitoala, hedelmävihannesala ja muut sektorit. Me olemme ryhtyneet sellaisiin toimiin, jotka vastaavat uuden vuosisadan haasteisiin ja ovat valmistamassa YMPtä tulevaisuutta varten. Työtä tehdään jatkuvasti. Michel Dantan ei ole enää paikalla, mutta mitä maatalouden elintarviketuotantoon tulee, ja hänen se kysymyksen, joka liittyy kilpailusääntöihin maatalousalalla. Minulle mitään uusia ajatuksia tai uutta tietoa teille esitettävänä. Kaikki se työ, joka on tehty tällä foorumilla, jossa tarkastetaan ketjua, tullaan esittelemään komissiolle kesi- kesäkuun aikana. Neljä komissaaria on mukana tuon foorumin kokouksessa. Kesäkuun aikana siis saadaan tuloksia ja tuosta päivästä lähtien olen valmis ottamaan sitten vastuuni ja viemään eteenpäin tai olla viemättä eteenpäin tuon keskustelun johtopäätöksiä. Viheriöittäminen ja 7 prosenttia Tämäkin liittyy kysymys Tämä voi viitata, tässä kohtaa voi viitata siihen, mitä sanoin viime viikon lopulla. Kyse on askeleesta eteenpäin. Ja toivon, että olen pystynyt selventämään tätä asiaa niin nopeasti kuin vain mahdollista vihreyttämisen osalta. Tätä tullaan e- viemään etämään tätä asiaa vielä tulevina kuukausina. Sitten valkuaispula. Olen pyytänyt, että yksikkönne tekee työtä ja analysoi kaikkia mahdollisuuksia, joita meillä käytössämme mukaan tämä out of the box analyysi, joka koskee valkuaistuotantoa. Tämän teknisen analyysin ja täsmäisen analyysin perusteella olen valmis sitten vastaamaan teille yksityiskohtaisemmin. Tähän liittyy joitakin kysymyksiä, mutta haluan tämän jättää nyt toistaiseksi sikseen, koska meille kaikkia tarvitaan tietoa tätä vastausta varten. Herra Sekirski puolestaan esitti kysymyksen, joka liittyy Puolan tuottajien yhteensä toimintaan ja että tuotantoa pitäisi viedä juuri tällaiseen osuustoimintasuuntaan. Hallintokomiteassa on raportoitu asiasta ja Puolan tilanteesta ja me tulemme analysoimaan tilannetta. Budjetissa on tietyt rajoituksensa budjettikomissaari on pyytänyt, että tämä raja vedettäisiin johonkin, koska rahan pyynnöt ovat kasvaneet eksponentiaalisesti, emmekä voi rajattomasti myöntää tukea ilman, että muut ja tuottajajärjestöt tästä kärsivät, tai koko sektorin rahoitus, heidän sektorin rahoitus loppuu käsin. Siksi tämä raja on vedetty. Tämä ei kuitenkaan koske aiemmin jo tunnustettuja tuottajajärjestöjä tai yhtymiä, jotka toimivat edelleenkin ja jotka ovat saaneet tämän tunnustuksen. Herra Stamkos ei myöskään ole enää paikalla. Hän esitti kysymyksen, joka koski rahoitusta ja luoton saantia ja pk-yrityksiä erityisestikin. Hän totesi, että sääntely koskevat Kreikan pk-yrityksiä pitäisi ulottaa myöskin koskemaan maataloustuottajia. Tässä on pienen pieniä ongelmia. Maaseudun kehittämisohjelmassa on mahdollisuus jo olemassa, että helpotettaisiin luotonantoa viljelijöille. Sitten elintarvikkeiden tuhlaamisesta olen samaa mieltä herra Tarapelan kanssa. Nythän on tuhlaamisen vastainen vuosi. Yhdessä kollegoideni kanssa Potocnikin kanssa tulen työstämään tätä kysymystä viimeistä eteenpäin ja katson, miten voimme yhdistää eri rahoitusvälineitä ja ohjelmia, jotka liittyvät ihmisten ravitsemukseen ja kulutustottumuksiin, koulutus- ja valistustoimien kulutteen valistamiseen. Kaiken tämän avulla voitaisiin pyrkiä taistelemaan elintarvikkeiden haaskuita vastaan. muutamiin, muutamiin kuukausiin tai ehkä vuoden kuluttua voin esittää teille lisää ajatuksia tässä suhteessa. Minäkin olen kovin huolestunut tästä kysymyksestä. Oliviöljy sitten. Vierailin juuri Andalusiassa, Espanjassa, jossa tarkastelin alan toimijoiden kanssa. Ehdotin tuon jäsenvaltion tai sellaisten jäsenvaltioiden maatalousministeriöille, jotka tuottavat öljyä, että he kokoontuisivat yhteen ja pohtisivat erinäisiä toimia, mukaan ottamaan kilpailun sääntöjä, niin että tämä ala voitaisiin paremmin ottaa myöskin YMPn uudistamisessa huomioon. Rova Köstinger puolestaan esitti kysymyksen, joka koski epäsuotuisia alueita. Minä katson, että komission ajatukset ovat nyt valmistumaisillaan ja se ja sitten kun tuloksia on saatu, olemme valmiita niitä teille esittämään. Sitten maidosta ja pehmeästä laskusta ja supermaksusta, kun otetaan huomioon nykyinen tilanne. Aina kun tehdään uudistuksia maitosektorilla, neuvosto aina vaatii pehmeää laskua. Komissio ei aio nyt palata päätökseen, jonka neuvosto teki. Tähän ei puututa enää neuvoston puolella tullaan keskustelemaan asiasta sitten, kun mielipiteet on siellä puolella muuttuneet, mutta muuten tämä asia on jäämässä täksi siksi. Sitten proteiini tai valkoisvaje, tämäkin on asia, joka parissa työskentelen. Herra Bove vastasin avoimesti kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyivät sääntelyyn ja sääntelyjärjestelmään. Usein voidaan pohtia erilaisia ratkaisuja, jotka valmistaisivat meitä tulevaisuuteen. Olen valmis kyllä pohtimaan out of the box hieman epätavanomaisena tavalla. Sitten kun maa esimerkiksi maitosektorilla tai viiniviljelysektorilla on aiheellista näin tehdä, olen tähän valmis. Merkosuurmaista. maista Mitään edistystä ei sinänsä ole tapahtunut, ja minulla ei ole lisätietoa tästä. Vielä ei ole päätetty päivämäärästä, jolloin tarjouksia voidaan esittää, taikka tarjostan aikarajasta. Erinäisiä toimia on ollut pohdinnassa esimerkiksi näiden Euroopan unionin ja näiden maiden välisestä suhteesta ja hinnoittelusta. Nyt en voi tarkemmin tätä analysoida, koska nyt vain seuraamme tällä hetkellä tätä tilannetta tarkkaavaisesti. Mitään varsinaista kehitystä